Ja, guten Morgen, meine... No niin, hyvää huomenta naisten herrat. Minä johdan tänään puhetta. Rova Hybner pyytää anteeksi. Hän on jäänyt liikenteen vangiksi ja ehdi tänne heti alkuun, mutta tulee myöhemmin. Tähän alkuun jo haluan toivottaa tervetulleeksi vierailijoita, herra John Cummins, joka on Irlannin kaakkoisosan hallintoalueen kuvernööri, vierailijaryhmä, Saksenin, Saksin osavaltion parlamentista, sieltä Eurooppa-valiokunta. Toivotan teidät kaikki tänne tervetulleiksi. Sitten iloitsen myös siitä, että tämän päivän päämatadori on paikan päällä, nimittäin meidän, siis meidän oma komissaarimme, Johannes Haan, komission jäsen Haan. Toivotan teidät tervetulleeksi tämänpäiväiseen kokoukseen. Meillä on keskusteltavaa tämän aamupäivän kuluessa kanssanne. Ja uskon, että pääosin olette parlamentin kantaan, tai voitte olla parlamentin kantaan hyvinkin tyytyväinen tällä alalla. Sanchezin mietintö ja myös vuoden 2013 jälkeisen rakennepolitiikan tulevaisuuden, tulevaisuutta koskeva mietintö. Joten me olemme täällä mielenkiinnolla kuulemassa teitä ja sen jälkeen varmasti keskustelua tulee syntymään. Herra komissaari, olkaa hyvä. Ähm. Kiitos kutsusta tulla tähän valiokuntaan keskustelemaan asiasta. Ja tilanne on nyt se, mikä on. Ja on hyvä, että me voimme nyt keskustella jo tästä tulevasta rahoituskehyksestä kuitenkin tilanne on vielä aika varhainen. Sisällöllisesti ehkä voidaan keskustella monista asioista yhdessä. Ja uskon, että me voimme käyttää tätä tilaisuutta nyt hyväksemme. Haluaisin kiittää kaikkia valmistelijoita, sinua, Markus, erityisesti näistä erinomaisista mietinnöistä, jotka koskevat aluepolitiikan tulevaisuutta. Minä olen lukenut nämä kaikki mietinnöt ja, ja lausunnot ja minun osastollani näitä on myös tutkittu. Ja me olemme seuranneet parlamentin käsittelyä hyvinkin tiiviisti. Nämä ovat tärkeitä panostuksia tähän komissionkin tulevaan kohesio- ja aluepolitiikan tulevaisuuden valmisteluun. Näissä on tällaista rinnakkaisuutta löydettävissä ja muutenkin. Mutta kuten sanoin, ensi, tai, tai ensi viikolla komissio tulee aloittamaan työt monivuotisen rahoituskehyksen 21. Eh, tai 30. kesäkuuta itse asiassa esittelemme jo tämän näky- eh, uuden näkymän meillä makrotaloudellinen tilanne jokaisissa jäsenvaltioissa on tällä hetkellä vaikea, joka tarkoittaa sitä, että lähikuukausina käydään vaikeita budjettineuvotteluita. Ja me tuemme parlamentinkin kantaa ja toivottavasti myös päinvastoin. Ja, ja haluamme jatkossa tukea entisistä enemmän näitä alueita. Täytyy sanoa, että kun haluamme toteuttaa sellaista aluepolitiikkaa, joka tyydyttää meidän korkeat tavoitteemme, niin myös erilaiset lausunnot ovat ottaneet näitä esille ja, ja, ja siinä mielessä tarvitaan tietenkin riittävää budjettia. alkusyksystä, todennäköisesti syyskuun loppuun mennessä, saamme budjettiesityksen valmiiksi ja sitten teemme ehdotukset eri asetuksista kohesiopolitiikan osalta vuoden 2014 jälkeen. Ja komissio tulee esittelemään tämmöisen asetuspaketin, joka kaikella todennäköisyydellä sisältää seuraavia elementtejä. Ensinnäkin yleinen asetus, yleisasetus, asetus, joka säätelee Euroopan alue rahastoa, yksi asetus kohesiorahastolle, yksi asetus sosiaalirahastolle ja yksi asetus alueellisen yhteistyön kehittämiseksi. Toivomme, että teidän tuellanne saamme vuoden 2012 loppuun mennessä, viimeistään 2013 alussa saataisiin tämä paketti hyväksyttyä. Ja näistä lausunnoistakin kävi sel- selväksi, että tällä meneillään olevalla ohjelmakaudella meidän pitää tehdä selkeät johtopäätökset siitä, että täytäntöönpano viivästykset pitäisi saada voitettua. Ja tämä on mahdollista vain, jos me saamme riittävän ajoissa jo ennen ensimmäinen tammikuuta 2014, siis mahdollisimman aikaisin vuonna 2013 saataisiin kaikki säädökset hyväksyttyä niin, että jäsenvaltiot ja alueet voivat sitten näitä erilaisia toimenpideohjelmia ryhtyä hyväksymään ja käynnistämään. Neuvotteluthan epävirallisesti alkavat jo vähän aikaisemmin, mutta virallisesti voimme sopia näistä vasta siinä vaiheessa, kun meillä on olemassa hyväksytyt rahoitusraamit ja lainsäädännölliset raamit. Mutta kuten sanoin, jo ennen uuden ohjelmakauden alkua on tär- tärkeää, että riittävän ajoissa saamme kaikki välineet valmiiksi, koska on kaikkien intressissä se, että ensimmäinen ensimmäistä 2014 voimme käynnistyä tämän uuden kauden ikään kuin äh, suoraan liittää sen edelliseen ohjelmakauteen, ettei tule viivästyksiä alueilla. Tämän lisäksi muiden osastojen kanssa valmistelemme yhteistä strategista kehystä kaikille rakennerahastoille, jonka tulemme esittelemään tämän vuoden loppuun mennessä. Ja olen sitä mieltä, että <clears throat> ihan avoin keskustelu meillä on vielä hieman kesken, mutta toivon, että nämä komission ehdotukset esitellään yhteislainsäätäjälle riittävän ajoissa, jotta tämän strategisen kehyksen kaikki, kaikki sisällölliset asiat saadaan vietyä eteenpäin. Ja toivomme, että sitten tässä yhteislainsäädäntömenettelyssä saadaan asiaa vietyä viipymättä eteenpäin. Tavoitteena on suuntautua Eurooppa 2020 strategiaan, konkreettisia investointiprojekteja ja, ja saada nämä rahastot myös tähtäämään tämän, tähän Eurooppa 2020 strategiaan ja sen tavoitteisiin. Tärkeää on tässä yhteydessä muistaa myös, että Keigen Queenin kanssa – koitamme saada mahdollisimman johdonmukaista, yhdenmukaista kehystä rakennekehyksille, rakennerahastoille ja sen sisällä tai sen rinnalla, jotta innovaatio käsitteenä ymmärretään niin, että se kattaa tutkimuksen joka voidaan ikään kuin sitten viedä tämän aluekehityksen alalle myös, ja jotta se sitten alueilla PK-yrityksiä hyödyttää. Yksi teema näissä intensiivisissä keskusteluissa tässäkin talossa, jossa on ollut jäsenten välillä hieman mielipideerojakin, ja, ja, ja minuakin, minuakin vastaan vaikka tämä nyt ei ole mitenkään traaginen eri, äh, tilanne, koska tilanne, tai keskustelu on käynyt asia pohjalta vielä, on, liittyy ehdotukseen tällaisen välitason perustamiseksi näille alueille, joita kutsutaan siirtymäkauden alueiksi, jotka ovat 75 ja 90 välissä. Ja tähän liittyneenä tämä ehdotus vaikuttaa ihan järkevältä. Kuitenkin tässä keskustelua ollaan vielä käyty hyvinkin eri lähtökohdista. Euroopassahan alueet, alueet ovat kehittyneet myönteisesti, jos katsotaan BKT, BKT mittarina, silti on vielä sellaisia alueita, joiden pitää paremmin kehittyä, elpyä ja jotka eivät ole vielä päässeet tähän eurooppalaiseen keskiarvoon. Ja tähän mennessä meillä on ollut tämmöinen pääjako, jossa kynnysarvo on ollut 75 prosenttia, eli kolme neljännestä tästä keskiarvosta. Eli sellaiset alueet, jotka ovat tämän alapuolella, eivät ole, no, niitä kutsutaan lähentymisalueiksi, konvergenssialueiksi, ja ne ovat vähemmän, eivät ole siis päässeet tähän keskiarvoon, joka tarkoittaa sitä, että niille osoitetaan varoja tämän yksi kymmeneen säännön mukaisesti. Ja jos me nyt jo vähitellen olemme tässä face out, face in järjestelmässä, ja olemme tehneet mahdolliseksi siirtyä kilpailu- tai konvergenssialueesta – eteenpäin jotenkin tällaista rahoituksellista soft landing, pehmeän laskun politiikka, politiikkaa noudattaen, niin voidaan ajatella, että jos halutaan nousta tästä 75, 75 prosentin kategoriasta, ei vielä kuitenkaan olla siinä tavoitteessa tai päämäärässä – että päästäisiin eurooppalaiseen keskiarvoon. Ja sitä varten tarvitaan lisätoimenpiteitä ja luonnollisesti sitä varten pitää sitten osoittaa varoja. On olemassa myös sellaisia alueita, jotka eivät olleet, ole koskaan olleet alle 75 kynnysarvon alla, eivätkä koskaan myöskään 90, tämän 90 prosentin kynnysarvon yläpuolella ja siellä hyvinvointitaso on vastaava kuin niillä alueilla, jotka ovat tässä kehittymis- tai, tai konvergenssiohjelmassa. Ne kuitenkaan eivät ole nopeasti pystyneet kehittymään. Jos ajatellaan, kuudessa, tai on joku alue, joka nousee 60 prosentista 70 tai 75, niin se saattaa olla nopeampaa kehitystä sitten kuin 25-90 prosenttiin kehitys. <clears throat> Mutta tällaista kehitystäkin pitää kuitenkin tukea ja jatkaa. Ja kuten sanoin, niin me emme tee eroa sellaisten alueiden välillä, jotka ovat esimerkiksi 82 prosentissa ja sitten Inner City of äh, Lontoon City, joka on 380 prosenttia tästä keskiarvosta. Joten vaikuttaa perustellulta, että autetaan näitä jälkeen jääneempiä alueita osallistumalla tiukemmin. Miksi? Koska aluepolitiikallahan on kaksi tavoitteen asetantaa. Ja erityisesti tämä toinen niistä ö, ei ole vielä toteutunut kaikissa. Ensinnäkin tavoitehan on tämä perinteinen, että erot alueiden välillä saataisiin poistettua. Autetaan näitä siirtymäkauden alueita. Ja toinen tavoite meillä on että nämä, nämä välineet, keinot, joita Euroopassa on yhteisenä, että meillä yhdessä asetetaan tavoitteeksi erityisesti Eurooppa 2020 strategian mukaisesti konkreettisiksi toimiksi. Ja aluepolitiikan tavoitteena on, että me kattavasti taistamme köyhyyttä vastaan esimerkiksi uusiutuvia energianlähteitä hyödyntäen, jo, tuetaan niiden käyttöönottoa ja parannetaan työllisyystilannetta ja niin edelleen. Ja jos katsotaan sitten näitä perustietoja mm, näissä kehittyvissä alueissa tai kehittyvillä alueilla, niin niiden osalta meidän todella pitää, pitää tukea näitä alueita, jotta ne pääsevät kehittymään – kohti tätä keskiarvoa, jos ne, eh, jotta ne eivät jää junnaamaan paikoilleen ja, ja pystyvät eh, kehittämään ja parantamaan kilpailukykyään päästäkseen ylöspäin ja etenemään kohti tätä keskiarvoa. Ja sellaiset, jotka ovat sitä mieltä, että, että jos luodaan uusi taso, niin siihen liittyy uusia kustannuksia, niin, niin haluan, haluan vielä eh, korostaa, että budjetti on eri asia kuin poliittiset sisällöt. Ja poliittisten sisältöjen osalta me ja minä olen sitä mieltä, että tämä on arkkitehtuuri, jota kohti meidän pitää tähdätä. Ja sitten, jotta varoja siirtämällä tai hieman eri tavalla käyttämällä voimme näitä ylimenokauden alueita tukea niiden kehityksessä. Ja tämä riippumatta siitä, mitä budjetti sitten absoluuttisin määrin meille mahdollistaa. Sen lisäksi nimittäin meillä on mahdollista käyttää lisävaroja näiden siirtymäkauden alueiden tukemiseksi. Ja nyt sitten on alueiden edustajia, jotka sanovat, että jokainen alue saisi enemmän, jos on tällaisia, tai nämä alueet saavat enemmän, jos on tämmöinen siirtymäkauden aluejärjestelmä olemassa, kuin jos sitä ei olisi. Jos on tällaisia siirtymäkauden alueita, niin, niin sitten kuitenkin se on kaikille hyödyksi. Ja on hyvin tärkeää nyt erottaa todella budjetti ja sitten poliittiset päätökset. Tässä on todella kyse siitä, että me koitamme tasapainottaa intressejä Euroopan tasolla. Ja älkää unohtako myöskään sitä, että tässä, tämä koskee noin 30 miljoonaa eurooppalaista. He tulevat sitten loppujen lopuksi hyötymään tällaisesta lisätuesta. Varmasti meillä on vielä mahdollisuuksia keskustella tästä aiheesta enemmänkin. Minä mielelläni vastaan kysymyksiin, mutta tähän loppuun haluaisin vielä Markus Piperin lisäksi kiittää Stavrakas ja Vlasika, Schmidt ja Konstantinissa, jotka ovat viime aikoina valmistelleet lausuntoja ja jotka on hyväksytty suurella enemmistöllä ja jotka tulevat meilläkin komissiossa toimimaan työ, työmme perustana. Ne otetaan huomioon siellä ja on hyvä, että voimme tänään täällä keskustella ja yli, huomenna sitten vielä täysistunnossa jatkaa keskustelua aiheesta. Vielen Dank. Äh. Kiitos Johannes Haan. Täällä on useita puheenvuoropyyntöjä. Ensimmäisenä koordinaattorit. Sanoithan tässä juuri, että me olisimme löytäneet kompromissin, mutta itse asiassa äänestyshän vasta mm, on torstaina täysistunnossa ja en nyt sitten tiedä, minkälaiseen kompromissiin loppujen lopuksi päädymme. Nämä välitason elimet ovat vielä keskustelultaan kesken, joten tänä päivänä en voi asian sanoa enempää. Ensimmäisenä annan puheenvuoron koordinaattorillemme EPPstä. Eh, e Voorzitter, dank u wel. Ik schik me graag onder uw rol als eh, president vandaag van deze... No niin, tässä todella arvostan eh, teidän kykyänne tässä ja kiitän myös puheenjohtajaa. Olemme kaikki samaa mieltä siitä, mitä on keskusteltu. Kaikki on edelleen samassa muodossa esitettyä. Erilaiset sosiaalirahastot, kohesiorahastot, aluerahastot ja te puhuitte myös neljästä strategiasta, jotka tulevat yhteispäätösmenettelyyn. Olemme tähän oikein tyytyväisiä. Puheenjohtajamme Hybner on jo teille tästä puhunutkin ja tämä on ensimmäinen kerta, kun voimme kaikki nämä rahastot yhdistää saman kehyksen alle. Se on hyvin tärkeää mielestäni ja se vaikuttaa Eurooppa 2020 strategian merkittävästi. Korostan tätä seikkaa erityisesti, koska tällä hetkellä aluepolitiikassa näkyy, että alueiden kanssa ei riittävästi yhteensoviteta toimia. Ja kun puhutaan Eurooppa 2020 strategiasta, niin vain toisella kädellä, vasemmalla kädellä yritetään jotenkin alueisiin kiinnittää huomiota. Tämä kaikki vaikuttanee kohesion toteuttamiseen ja koko alan laajentumiseen. Jo aiemmin olemme korostaneet sitä, miten tärkeää kumppanuus on erityisesti ennakoiva kumppanuus alueiden tasolla. Ja tällä tavalla, jos tämä etenee, niin olemme erittäin tyytyväisiä. Ja parlamentissa ollaan pian aloittamassa keskustelu ensisijaisista tavoitteista ja tämä teidän esittelemänne asiakirjan hyvä perusta. Mutta yksi asia meitä hieman hämmästyttää, nimittäin olemme saaneet vähän eri paikoista erilaisia tietoja, mutta kuitenkaan komissio ei ole mitään vielä julkaissut tästä. Keskusteluja on käyty Dirikan mietinnön pohjalta, mutta kun puhumme siirtymäkaudesta, niin voidaan mainita tietty alakohta, mutta tämän pitäisi perustua sellaiseen ehdotukseen, joka nähdään paperilla. Minä en ole ainakaan lukenut tästä mitään vielä kirjoitettuna mustaa valkoisella. Ja ehkä jotakin ongelmia on tämän laatimisessa ollut, mutta jonkinlainen kompromissi on saatava. Tehän ymmärrätte sen, että tämä tietty kategoria on otettava huomioon tai tulee ennaltarvaamattomia vaikutuksia. Mediaani kategoria. Tarvitaan solidaarisuutta eri alueiden välillä. Ja olisikin vahinko, jos uhrattaisiin tämä koko tavoite. Näin ollen pitäisi sanoa, että eh, tällaista hanketta jota ei voida äh, perustella, jollei ole jossakin näitä tietoja saatavilla. Ehdotus varmasti on suht hyvä. Jatkossa voimme päättää siitä. Näin ei vielä ihan ole. Täytyy saada jotakin konkreettista. Sitten määräajoista, jotka ovat lyhyet sitten kun komissio tekee monivuotisen ehdotuksensa, niin saamme kuulla teitä valiokunnassa uudelleen näistä aiheista. Sitten meillä on vähän tarkempi kehys, jonka perusteella tiedämme, onko sijoitus, ovatko siis rahastot riittäviä, miten kohesio sijoittuu erilaisiin lippulaivahankkeisiin hankkeisiin, kuten strategia 2020, liikennehankkeet ja muut. Ehkäpä ennen lomia emme saa tähän riittävää selvyyttä, mutta meidän täytyy joka tapauksessa käsitellä rahoituskehystä. En nyt halua käydä tässä läpi kaikkia asioita yksityiskohtaisesti, mutta on tarkoitus arvioida naapuruuspolitiikkaa ja vaikuttaa siltä, että naapuruuspolitiikalla voidaan erityisesti lisätä demokratiaa, vahvistaa sitä. Ja esimerkiksi Pohjois-Afrikassa, Valko-Venäjällä voidaan sen kautta parantaa ihmisoikeuksia. Mitä sitten tulee yhteistyöhön tai rahastoihin, jotka ovat mukana naapuruspolitiikassa. No, kysehän on tietysti rajat ylittävästä yhteistyöstä. Ja minusta vaikuttaa siltä, että tämä ei ole aivan loppuun ajateltu, koska siellä, ja täällä, siellä on sairaala ja tuolla jotain muuta, mutta varastot, rahastot täytyy saada oikein käyttöön. Tarvitsemme yleisluontoisen päätöksen ja arvioinnin, jotta tiedämme, käytetäänkö naapuruspolitiikan määrärahat oikein ja minkälaista menetelmää ehkä rajat ylittävässä yhteistyössä pitäisi käyttää. Kysehän on todella merkittävistä varoista. Ja tässä kaikki kiitos. Ja vielen Dank, Konstanze Kiitos, Vielen Dank, äh, Markus. Ähm. Kiitos, Markus ja kiitos komissaarille näistä tärkeistä kysymyksistä, eli mitä asetuksia on tulossa ja miten aluekehitys valiokunnassa ja miten täysistunnossa peri, päästään eteenpäin tämän välitason hyväksymisen suhteen. Toivon, että torstaina kun nyt toista kertaa täysistunnossa asia käsiteltään, asia saadaan pää, päätetyksi, koska tämä välitaso on minun käsittääkseni hyvin tärkeä ö, lisä alueidenkin tasolta. Kaksi muutakin näkökulmaa voitaisiin ottaa huomioon. <clears throat> Ensinnäkin minua kiinnostaisi tietää, onko komissio päätynyt vielä mihinkään päätökseen budjetti tai talousarvioesityksensä osalta, kun luodaan tai ehdotetaanko tällaista uutta investointirahastoa vai vedetäänkö se nyt lopullisesti pois? Tähän liittyy kohesiopolitiikkaan läheisesti. Toiseksi puhuitte tästä yhteistyöstä tutkimuksen pääosaston kanssa, ette kuitenkaan sanoneet, miten läheisesti sitten koordinoidaan maaseutu rahaston kanssa ja, ja kalastusrahaston kanssa näitä asioita. Onko tulevaisuudessa mahdollisuus, että asetuksessa kytkettäisiin nämä eri politiikan alat tiiviimmin kohesiopolitiikkaan? Oletan, että tällaiset kysymykset varsinkin kun maatalouden toinen pilari nyt on pienenemässä entisestään, että miten sitten voidaan, kytketäänkö se jollain tavalla kohesiopolitiikkaan. Ja tähän liittyen haluaisin vielä hieman lisätietoa. Yksi lisähuomautus. Minä viime viikolla olin Englannissa ja Baranis, Baranitar Hämälmin kanssa keskustelimme siitä, semmoisessa valiokunnassa parlamentissa, joka vastaa siellä aluepolitiikasta. Ja siellä valtionministeriö edelleenkin haluaa pienentää budjettia ja, ja, ja leikata jopa koko kakkospilarin ja sitten näitä automaattisia ää, tukia yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkossakin tietysti toivotaan, mutta, mutta ne ovat kaiken kaikkiaan keskustelussa vielä auki, miten nämä UK ja tukijatkot sitten etenevät. Liberaalielle Michael Teura. Ja, Vorsitzender, Kommissar, liebe Kollegin. Hyvä komissaari, puheenjohtaja, kollegat. Näissä lausunnoissa on tullut paljon esille sellaisia kysymyksiä, jotka ovat liberaaleille tärkeitä, erityisesti tämä sopeut- PK-yritysten sopettamistuki, yhteistyö korkeakoulujen kanssa. Me olemme löytäneet sellaisen sanamuodon, jolla rakenne- ja kohesiorahastot auttavat tasapainottamaan tätä kokonaistaloudellista tilannetta kriisin jälkeen ja tulevaisuudessa kehittämään myös kilpailukykyä ja työllisyyttä. Tämä on meidän kannaltamme hyvin tärkeä ja tärkeää myös, että, että, että muutkin ryhmät ovat tätä tukeneet. No nyt sitten, niin kuin äh, ministeri Roy sanoi tuossa äsken, tämä välitason luominen, se on tärkeä kysymys teoreettisesti ja systematiikan pohjalta. Tämä ehdotus äh, on jollain tavalla puolusteltavissa niille, jotka ovat phase out-vaiheessa ja joiden keskiarvoa pyritään nyt, tai ovat pyrkineet nostamaan keskiarvoa ylemmäs, jotta pystyisivät hyötymään tällaisesta uudesta välitasosta, ja joita sitten ta, maailman talouskriisi on sitten ö, ö, vaikut, joihin on, tämä maailmantalouskriisi on vaikuttanut huomattavasti. Ja kun katsotaan tämmöistä makrotaloudellista vakauttamistekijää, kansantalouden kannalta, makrotalouden kannalta tämmöinen välitaso olisi aivan perusteltu, mutta kuitenkin meillä ryhmässä vielä on keskusteltu paljonkin siitä, ja, ja varmasti meidän äänestyskäyttäytymisemmekin sitten riippuu siitä, että kuinka monta aluetta tässä tulisi kysy, kyseeseen, mitä tämä konkreettisesti sitten maksaisi. Tässä olen samaa mieltä kuin Van Nisteroi. Olisi hyvä saada kirjallisesti jotain laskelmaa pöydälle, jotta voisimme todella arvioida näitä kustannusvaikutuksia. Ja teille komissaari, konkreettinen kysymys, onko oikein ymmärtää, että noin 40 aluetta Euroopassa kuuluisi, tulisi tähän välitasoon. Noin 9 miljardia tämä tulisi huhujen mukaan lisää maksamaan, mutta tätä lukua ei kukaan ole meille varmentanut. Voisitteko hieman kertoa näistä lisäkustannuksista, jotka tähän liittyvät, ja mikä olisi sitten tosiaan tämä alueiden määrä, jotka ovat entisiä tavoite yksi alueita, jotka sitten siirrettäisiin tähän välitasoon. Kolmas kysymys, johon haluaisin vielä ottaa kantaa. Tietänette, että olen ollut valmistelijana tai esittelijänä absorptio kysymyksessä ja monet alueet ja jäsenvaltiot ovat tällä alalla edistyneet ja tuntuu siltä, että tilanne on päässyt vauhtiin, mutta kuitenkin on sellaisia alueita, joilla on suuria vaikeuksia ja parlamentin on vaikea nyt saada tietää, miten tämä absorptiokyky on todennettavissa. Inger Gressle budjetti ja, budjetin talousarvion valvontavaliokunnasta kertoi, että hän oli käynyt eh, etelä, tai katsonut Etelä-Italian tilannetta ja siellä tilintarkastajat sanovat, että absorptiotaso eh, oli alle 7 prosentin. Voisitteko vahvistaa tällaisen, onko teillä tietoa tällaisista luvuista ja onko meillä parlamenttina mahdollisuus saada tietoa näistä absorptioluvuista jotta sitten myös poliittiselta tasolla, poliittisella tasolla voimme arvioida sitä, kuinka vaikeata tämä, tämän täytäntöönpano on ollut eri alueilla. Ja, ich würde jetzt ganz gerne dem Kommissar das Wort geben. Annan mielelläni takaisin komissiolle puheenvuoron vastaukselle, mutta tämä alueiden kestävä tukeminen ehkä tulee myöhemmin, mutta annetaan tässä vaiheessa komissaarille mahdollisuus vastata näihin tulee kysymyksiin. Ehkä kysymysjärjestyksessä. <clears throat> Niin pyydän nyt ymmärrystänne, että kun me koitamme syyskuulle saada ehdotuksen, niin meillä ei ole mitään esiehdotusta esittää jossain vaiheessa ehdotus tulee pöydälle ja, ja se on sitten yleensä se ensimmäinen paperi, joka, joka tulee äh, luettavaksi ja siitä sitten lähdetään keskustelemaan. Ja senpä takia on tietenkin hyvä, että, että suullisesti ainakin voimme keskustella asiasta ja että voitte lähteä liikkeelle siitä, että se mitä täällä nyt sanon, eivät ole mitenkään erillään siitä, mitä ollaan käymässä keskustelemassa ja, ja varmasti ne tulevat sitten tässä tulevassa ehdotuksessakin näkymään. On tärkeää muistuttaa, että me koitamme tämän yhteisen strategisen kehyksen puitteissa löytää yhdistys, jonkunnäköinen yhteys kalastus- ja, ja maaseuturahastoihin, ja katsotaan, mitkä ovat ne painavimmat investointiprojektit, joita Euroopassa tullaan toteuttamaan. Ja tässä yksittäisten rahastojen välillä pitäisi olla jonkunnäköinen tehtävänjako, erityisesti sellaisten poli- politiikan aloilla, joilla investoidaan ja, ja, ja sitten katsotaan kuka mistäkin painopistealueesta sitten projektin sisällä on vastuussa. Ja tässä on aluekehitysrahasto ja maaseuturahasto ja maa, maa, varmasti sitten tulee olemaan yhdessä vastuissa. Me mietimme tietenkin, jos nyt sitten, jos maaseuturahasto saa yhtäkkiä varoja vaikka eh, en usko, että sitä tullaan mitenkään dramaattisesti jatkossa, jatkossa supistamaan, koska päinvastoin meillä on suuri intressi, että saadaan taloutta säilytettyä alueilla. Mutta tietenkin maaseudun kehittäminen yhtenä tavoitteena ei ole pelkästään eh, maataloustuottajien tuottajille kohdennettua politiikkaa, vaan meidän pitää huolehtia siitä, että näistä varoista sitten pystytään mahdollisimman laajalle kohderyhmälle jakamaan tukea. Minä olenkin jo kertonut Luc van de Bande, joka aikanaan oli alueiden komitean puheenjohtajana. Hän on hyvin paljonkin käsitellyt tätä local governance-asiaa. Ja hän on ollut komissiossa neuvonantajana nyt ja, ja, ja varmasti tähän uuteen ehdotukseen tulee tämmöinen multi-level governance-osuus. Toivon, että ehdotus sitten neuvottelujen kuluessa pysyy pystyssä. Luonnollisesti se on aika tämmöinen julkilausumallinen mukaanotto, mutta jos se tulee mukaan asetukseen, tämä monitason hallinto, niin varmasti se sitten sitoo myös eettisesti ja moraalisesti täytäntöönpanojia. Jo tänä päivänä on sellaisia alueita tai maita, joissa pidetään sel- tehdään selkeä ero tehdään ero näiden tasojen välillä, mutta toivomme, että tilanne kehittyy jatkossa parempaan suuntaan. Konstanza Krailille voin, voin vahvistaa, että luonnollisesti kaikkia alueita tuetaan ja tiedonannossakin tuli selkeästi e, esiin, varsinkin tämä Britannian osalta, että ne, se hyväksyy tämän lähestymistavan, koska jos katsotaan Britannian e, karttaa, Siellähän on hyvin paljon eritasoisia alueita, hyvin kirjava kartta ja tiedämme kuinka tärkeää on tukea. Meillä on sitten taustalla koko ajan 2020 strategia, jota tulee täytäntöön panna ja se pitää kaikilla alueilla. Ja niin kuin Nistelroi mm, sanoi, niin varmasti riittävästi tuetaan myös tätä perinteistä tavoitealuekakkosta. Tämä tavoitepolitiikkahan ei sellaisenaan jatketa, mutta sisällöllisesti ne siirretään ikään kuin kolmanteen pilariin, joiden talousarviota lisätään. Ja käsittääkseni Skandinavian maat ovat jo il- ilmoittaneet olevansa valmiita investoimaan tämän tueksi omalta osaltaan. Ja tietysti on monia sellaisia maita, joissa on joututtu leikkauksiin viime aikoina, mutta toivottavasti me saamme tätä tavoitettamme kuitenkin vietyä eteenpäin eri alueilla. On maita ja alueita, joilla nämä rakenteet tai ohjelmat säilyvät entisellään ja onnistelemme sisäisesti tämmöisen keskinäisen sopeuttamiseen, jotta pystyisimme yhtenäistämään sääntöjen käyttöä ja noudattamista. Ongelma on se, että monissa tapauksissa aluepolitiikan sisällä on vielä eri järjestelmiä ei tällaisia projektisidonnaisia EUn ulkopuolisia rahoitusmahdollisuuksia, joka osalta saattaa johtaa ongelmiin, mutta me pystymme tällaiseen tilanteeseen puuttumaan vain osittain, koska unionissa on maita, joilla on erilainen lähestymistapa ja joilla on erilaiset tavat kohdistaa sitten budjetteja ja projekti. Luontoinen työ on yksi lähestymistapa, joka on lyhyellä tähtäimellä ehkä helpoin toteuttaa. Investointirahasto, tarkoititteko tätä infrastruktuurirahastoa, perusrakennerahastoa? Oletettavasti sellainen tullaan perustamaan, mutta ne, nämä perinteisellä tavalla eh, aluekehityspolitiikasta tulevat eh, varat eivät ole käytettävissä, mutta haluamme parantaa yhteistyötä, varsinkin liikenteen alalla on täysin perusteltua olettaa, että infrastruktuuriprojektit ovat rajat ylittäviä ja, ja näitä rajat ylittäviä verkostoja tarvitaan ja niin kutsutut, ei pelkästään niin kutsutuissa uusissa jäsenvaltioissa, vaan myös vanhoissa – ja niissä kaikissa sitten tämä infrastruktuurirahasto toisi liha, lisärahasto, äh, lisävaroja, mutta luonnollisesti se pitää sopeuttaa nyt tähän kokonaistavoitteeseen. Varsinkin jos ajatellaan, äh, ajatellaan tällaisia vanhojen äh, liikenneverkostojen parantamista ja kehittämistä. Me olemme ajatelleet niin, että meidän ehdotuksessamme olisi luettelo tarpeellisista Euroopan laajuisista projekteista, jo, jolla osoittaisimme, että miten sitten rahat käytetään mihinkin projekteihin. Ja mit, minkä takia sitten viittasin tutkimuspääosastoon ja tutkimuksen yleensäkin No ensinnäkin tutkimuksen alalla on olemassa tällainen innovaatiokäsite, joka, joka on hyvinkin dominoiva tällä hetkellä ja tärkeää on, että koska innovaatiokäsitteitäkin on monenlaisia, että ne eivät nyt sitten riitele keskenään, vaan sovitaan sellaisista investointitoimenpiteistä, e, jotka myös alue, aluepolitiikan osalta olisivat jopa neljännes osa kokonaisrahoitusta. Ja ei tässä puhuta pelkästään tällaisista korkean teknologian innovaatioista, vaan tämä saattaa myös liittyä markkinointiin, palveluihin, hyvinkin ruohonjuuritason investointikäsitteisiin jotta PK-alalla nimenomaan pystyttäisiin Euroopan työllisyyttä ja, ja kilpailukykyä lähteä parantamaan. Ja sen takia on hyvin tärkeää tehdä rajanveto tai oikeastaan te, siis löytää tämmöinen yhteis, yhteinen sävel tutkimuspolitiikan kanssa. Kollega Toirarille tällä hetkellä tilanne näyttää siltä, että tilastot eivät ole täysin yksiselitteisiä. Tässä jatkossa saattaa tilanne vielä muuttua, mutta tämä pääkuva lienee nyt sellainen, että seuraavalla ohjelmakaudella 271 alueesta 51 kuuluisi tähän ylimenoalue, kuuluisi näihin ylimenoalueihin. 370 miljoonaa. Ja nämä perinteiset phasing out-alueet, niitä on 17, uusia olisi 34 ja nämä uudet tulevat Belgiasta, Italiasta UKsta, Rankraista, Suomesta, Portugalista, Espanjasta, Saksasta, Kreikasta ja Itävallasta noin 40 miljoonaa kansalaista. Ja nämä kustannukset eivät ole kovin korkeat, koska tässä luvussa, jonka te mainitsitte, siinä on mukana jo ne kustannukset, jotka alueelle kuuluisivat, mikäli ne luokiteltaisiin kilpailu, kilpailukyvyn parantamisalueiksi. Eli tämä on jonkunnäköinen siirto vain. Ja senpä takia tämä luku, jonka mainitsitte, noin 40 miljoonaa ihmistä, jotka näillä alueilla asuvat, Meillä on 271 aluetta ja niistä tällä hetkellä 24 on näitä lähentymisalueita ja seuraavalla ohjelmakaudella lähentymisalueiden määrä olisi 64-66 ja niihin sitten yhtyneenä nämä ylimenoalueet ja sitten nämä kilpailukykyalueet, ne pysyisivät lähes ennallaan. Eli tällainen kuva. Sitten tämä absorptiokyky, niin tällä hetkellä joissakin maissa tai jollakin alueella ongelma on hyvin tiedossa. Ja Itellä, Italiassa tosiaan pari kuukautta Apuliassa – Kampanjassa ja Sisiliassa tehtiin tilastoja, jossa tuli sel- se kävi selväksi, että sieltä ilmeisesti rahoja sitten katoaa. Heillä on tietyt sitoumukset ja niistä pidetään kiinni, ja jos sitten mitään tulkinta, tulkintavaraa asian suhteen ei ole. Ja tässä on sitten mahdollisuus parantaa joko suoritusta voidaan kuvitella esimerkiksi Kreikassa on ollut ongelmia, siellä erityisesti yksityisellä sektorilla on ollut vaikeuksia käyttää hyödyksi annettuja varoja. Bulgaria, Romania, siellä on myös tiedossa ongelmia, vaikka kaikki ongelmat yhdessä ovat jollain tavalla vähentyneet kuitenkin. Olemme saaneet jonkun, jonkun verran nyt maata jalkojen alle, mutta äh, olen luottavainen sen suhteen, että 2012 siellä pystytään tilanne korjaamaan, varsinkin Bulgarian osalta, jossa on suurhankkeita, suuria hankkeita. Niiden osalta tilanne paranee. Me tarjoamme kaikille näille maille apua ja tukea. Meillä on teknisen avun budjetti, budjetti näille maille, joita, joita ei ole käytetty täysimääräisesti, eli tarjonta on myös Euroopan investointipankin tuella parantaa maailman pankin ja muuta. Sieltä lähetetään asiantuntijoita projektien kehittämiseksi ja, ja, ja projektien täytäntöönpanemiseksi, mutta emmehän me voi yksipuolisesti tästä asiasta määrätä, mitä me voimme tarjota omaa apuamme, me voimme laatia tai luoda nämä reunaehdot ja sanoa, mitä apua me voimme tarjota ja mitä voitte tehdä, mutta emme jossain vaiheessa kuitenkin sitten kuitenkin näiden kohderyhmien pitää itse ryhtyä toimiin. Ja, herzlichen Dank für die präzisen Antworten von den Kiitos näistä vastauksista, herra Alfonsi, vihreiden puolesta. Merci, monsieur niin, kiitoksia puheenjohtaja ja komissaari. Nyt eh, kun määritellään tulevaa politiikkaa, kohesiopolitiikkaa, niin uskoisin, että eh, halutaan enemmistöpiirissä. Eh, tämän tyyppistä kokonaishanketta, koska ensinnäkin vastataan niihin haasteisiin, että meillä olisi voimakasta aluepolitiikkaa ja budjettikuria. Nyt nämä päälinjat osoittavat, että tässä on neliportainen rakenne. Ensinnäkin päätavoite, sitten nämä välitavoitteet, kakkonen, joka on säilytetty, ja sitten kolmonen, joka on meille tärkeä, koska näissä rajat ylittävissä hankkeissa on meille tärkeitä kilpailuetuja. Ja niitä voitaisiin vahvistaa. Nämä ovat sellaisia meille sopivia yleissuuntaviivoja. Kun mennään sitten niille alueille, joita tämä ei koske välttämättä, tämä välialue antaa rakenteen Euroopan, Euroopalle, että voisi olla todellakin todellista eh, sääntelyä eh, aluetasolla ja tässä nimenomaan makrotalous eh, puitteissa ja näin meidän pitäisi varmistaa myös se, että kaikki Euroopan kansalaiset ovat äh, tasa-arvoisia, missä he sitten asuvatkin. Nyt me menemme seuraavaan vaiheeseen. Haluamme nähdä selvemmin äh, ne ehdot, äh, ne konkreettiset ehdot, joita tässä on. Tietenkään tässä ei ole vielä kaikkia näkökohtia selvillä ennen syyskuuta, jolloin ne esitellään. Minulla on pari kysymystä jos voitte mahdollisesti niihin jo vastata. Ensinnäkin äh, tässä uudessa rakenteessa, millä tavoin äh, käsitellään äh, niiden alueiden ongelmia, jotka ovat kaukaisia alueita, vuoristoalueita, saaristoalueita, ja miten käsitellään näiden kaukaisten Mm, alueiden ongelmia, syrjäisten alueiden ongelmia, erityisongelmia. Ja sitten uusi, uudet puitteet, mm, jotka ovat nähtävissä kohesiopolitiikassa. Mm, miten nämä puitteet asettuvat tulevaan kohesiopolitiikkaan? Ja sitten vielä yksi kysymys, joka liittyy yhteisiin strategisiin puitteisiin toisen pilarin osalta ja kalastuspolitiikassa meidän osaltamme tämä keskustelu jatkuu. Me hyväksymme, vaikuttaa siltä nämä päälinjat ja tässäkin valiokunnassa ne on hyväksytty, mutta me toivomme, että tässä mennään vielä pidemmälle ja kohesiopolitiikasta tulisi todellinen väline ja tällä tavoin voidaan edesauttaa vaurautta näillä alueilla Euroopassa. Herzlichen Dank. Kiitos. ECRn puolesta Ulrich Lasak. Ahoj Ulrich, prosím. Děkuji velmi za slovo, Markusy. Pane komisaři, jsem velmi rád, že se účastníte. Hyvä komissaari, olen iloinen, että osallistutte tämän päivän keskusteluun ja Kiitän näistä vastauksista, jotka olemme teiltä jo saaneet. Oletan, että ryhmässämme tämäkin välitason ajatus, keskustelu tulee olemaan hyvin mielenkiintoinen. Uskon, että on vielä hyvin, hyvin tärkeää, että saamme jonkunnäköisen rahoituksen, rahoituskehyksen tälle ja sitten mistä nämä rahat tullaan siirtämään tälle tasolle. Haluaisin tässä yhteydessä mainita vielä yhden ongelman, jonka Lambert van Nistelrooy otti esille liittyen tähän tavoitteeseen eh, eh, projektien osalta. Meillä tässähän tähän liittyy yhteispäätösmenettely ja sen takia haluaisimme käyttää tätä kumppanuutta. Valitettavasti me, eh, olen saanut tietoa, että joitakin alueita on unohtunut valtiollisella tasolla. Pienimmät yksiköt jäävät vähän unholaan, kunnat ja, ja, ja muut tällaiset. Ja sen takia olisi tärkeää varmistaa, että perustetaan jonkun näköinen päätöksentekohierarkiakin näiden huomioimiseksi. Tässä prosessissa meidän mielestämme on tärkeää käynnistää sellaisia toimia, jotka kehittävät loppuedunsaajien toimia ja, ja, ja kehittämistä. Miten te näette jatkossa mahdollisuuden luoda tämmöisiä muita mekanismeja, kuten Jeremy, Jessica ja Jasper. Tiedämme, että Jeremin osalta tämä täytäntöönpano on ollut hyvinkin huonoa ja että tietenkään edunsaajat eivät aina ihan konkreettisesti ymmärrä etukäteen, miten varoja tulisi käyttää että miten menettelyä tulisi yksinkertaista ja miten edunsaajille sitten saadaan nämä varat kohdennettua. Ja, äh, würde ich doch bitte... Kiitos. Koordinaattoreiden puheenvuorojen jälkeen ja muita ryhmiä tässä ei olekaan, niin pyytäisin komissaaria tässä vaiheessa vastaamaan ja sen jälkeen sitten muut jäsenet saavat puheenvuoroja. Alfonsi, ähm, artikli 102. Artikla 174 äh, liittyen näihin vähän asetettuihin alueisiin ja joille jatkossa tuo, tulee lisää tukea. Jo tänä päivänä on mahdollista äh, tukea niitä. Alueiden sisällähän on tiettyä joustavuutta liittyen varojen osoittamiseen ja kohdentamiseen. Alueen sisällä voidaan asettaa omia painopistealueita, joten tiettyjä alo, alueita tai aloja alueilta korostetaan, koska saattaa olla alueenkin sisällä köyhempiä ja rikkaampia seutuja ja tämmöinen joustavuus on jo olemassa, se jatkuu myös tulevaisuudessa. Tämä tietenkin liittyy myös alueiden itsehallintoon ja voin kertoa monista maista, joissa tänä päivänä alueilla käytetään tätä joustoa ja siellä sitten alueet itse päättävät jakonsa. Sitten nämä makroalueet, suuralueet. Meillä on tietty, ö, tietty suunnitelma. Ensinnä tulee Itämeren alueen kertomus ensi vuonna, Tonavan alueen kertomus ja sitten seuraavana vuonna arvioimme tilannetta, miten nämä suuralueet ovat pystyneet käynnistämään ja kehittämään yhteistyöaloitteita. Emme saa tietenkään unohtaa, että Euroopassa on tiettyä euforiaa tällaisen suuralueen perustamiseksi. Vähän tuntuu siltä, että jos joku maa ei kuulu tällaisen äh, suuraluestrategian piiriin, niin, niin vähän tuntuu siltä, että se olisi äh, kakkosluokan maaksi jäänyt tai jäämässä. Näinhän tietenkään ei ole. Ymmärrän kuitenkin että tällainen, äh, tällaisia projekteja nyt syntyy eri puolella Eurooppaa. Kuitenkin haluaisin muistuttaa tässäkin yhteydessä, että tulevaisuudenkin osalta meillä ei ole lisävaroja näille äh, suuralueille varattuna, joten kaikki nämä alueet tai kaikki nämä strategiat äh, ovat järkeviä vain siinä tapauksessa, että niillä on yhteinen intressi, joku yhteinen teema, jota viedään eteenpäin yhteisten tai useimpien alueiden, useimpien maiden yhteistyöllä. Tämä äh, suuralue lähestymistapa ei toimi sillä tavalla, että alue, joka ei pysty omia ongelmiaan ratkaisemaan itse, liittyy tämmöiseen suurempaan suuralueeseen ja sitä kautta pyrkii omat alueensa ratkaisemaan. Minä henkilökohtaisesti pidän erittäin tärkeänä esimerkiksi Tonavan alueen strategia sitä, että se strategia tuo esille vain ne ohjelmat, joissa rajat ylittävä yhteistyö todella tuo lisäarvoa esimerkiksi Tonavan, Tonavan alajuoksulla ja yläjuoksulla olevien vesistöjen laadun parantaminen. Ja tällaisiahan ei pystytä yhdessä maassa, yhdellä alueella ratkaisemaan. On erilaisia taloudellisen kehityksen projekteja tai muita, ja, ja toisaalta sellaisia, jotka eivät kuulu ollenkaan tämmöiseen makrostrategiaan. Tosin kaikki nämä strategiat ovat tämmöisiä bottom-up aloitteita, ne eivät synny täällä Brysselissä suinkaan minkään virkamiehen pöydällä, joka tarjoaa jotain alueille, vaan päinvastoin tämä on lähtöisin sieltä ruohonjuuritasolta ja jatkossa näin tulee myös olemaan. Ja tiedän, että ja tällä tavalla saadaan tämä konkretisoituminen paljon ja sitoutuminen paljon paremmaksi. Lasakille vastauksena tämä multilevel. Me otamme sen mukaan omaan ehdotukseemme. Täytyy ihan selkeästi sanoa, että luonnollisesti meidän pitää laatia tai, tai noudattaa jokaisen maan omaa perustuslakia ja, ja, ja lainsäädäntöä. Esimerkiksi Saksassa ollaan niin kuin kaikista ylimpänä kun ajatellaan osavaltioiden toimivallan määrää ja, ja miten ne automaattisesti olla, otetaan mukaan. Sitten on sellaisia muita maita jäsenmailta, joissa on hyvin vahva keskushallinto. Ja, ja tässä tietenkin Euroopassakin on valtavasti eroja. Ja komissiona me joudumme hyväksymään ja kunnioittamaan tätä eri, näitä erilaisia ratkaisuja me emme, voimme, emme voi asetuksiin kirjoittaa, edes siihen ehdotukseenkaan kirjoittaa, että alueet tai sitten nämä paikalliset tasot tai, tai järjestöt tulisi ottaa jollain tavalla huomioon. Olette ihan oikeassa. E, tähän ei saa väsyä. Alueet valittavat, että eivät, ne, keskushallinto ei ota heitä mukaan ja sitten, ja, ja, ja sitten taas paika, on valittaa, että alueet eivät ota niitä huomioon. Meidän täytyy jatkossakin vedota siihen, että kaikki ö, ottavat huomioon eri tasot omien sisäistenkin käytäntöjensä mukaan. Sitten tämä yhteisrahoituskysymys tässä ehkä puuttuu hieman tietoa tällä alalla. Tämä ei niinkään liity yhteisrahoitusmahdollisuuteen, koska mahdollisuuksiahan on esimerkiksi luototuksen kautta saada lisävaroja, mutta täällä on jotain tiedotusvajetta, myönnän kyllä. Meidän täytyy katsoa, miten tilannetta voitaisiin parantaa. Mutta nämä siirtymäkauden alueet niiden osalta täytyy sanoa, että budjetin sisällä, jos tämä lähentymisalueen, lähentymisalueiden määrä vähenee, niin silloinhan varoja vapautuu. Ja sitten nämä vapautuneet varat pitää jotenkin järkevästi käyttää, jotta päästään siihen yleistavoitteeseen, eli kehitetään eurooppalaisia alueita. Ja sen osalta meillä on tämmöinen vaiheittainen lähestymistapa. Kiitos. Okei, okay, jetzt läuft uns die Zeit. No niin, aika kuluu kovasti. Rova Schröterille ei tietenkään nyt yksinomaan tätä kehotusta, että puhumme tiiviisti. Kuitenkin tässä vaiheessa ihan lyhyesti siihen, mitä komissaari sanoi, että onhan selvää, että jos, jos alueiden määrä vähenee, niin sitten meillä jää jotain resursseja, mutta jos me jonkun näköinen rakenne, tämmöinen kiinteä rakenne luodaan, niin sitten on ihan loogista tämä uusi välikategoria tai välitaso, jos meillä on jotain varoja käytettävissä, joka varmasti ei tule kovinkaan kasvamaan, että tämä väli välitaso sitten kilpailee tavoite kaksi ja tavoite yksi alueiden kanssa. Sehän on ihan se luonnollinen seuraus tästä ja, ja, ja sen osalta meidän täytyy tämä pitää mielessä. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzende, für das Wort. Es reizt mich. Niin, kiitoksia oikein kovasti puheenjohtaja ja komissaari. Niin, äh, tässä lisäkommentteja tuli äsken. Äh, houkutuksena on äh, vastata. Tässä tämä vatikol, välikategoria. Meillä oli tästä asiasta jo täysistuntoäänestys ja kaksi kolmannesta puolusti komission ehdotusta. Se on selkeä enemmistö ja painotan sitä, että me pidämme tätä ehdotusta tasapainoisena, sopivana, ajankohtaisena ja se on saanut parlamentista enemmistön taakseen, vaikkakin jotkut ovat sitä mieltä, että tässä vaiheessa voitaisiin vielä muuttaa asioita. Aika erikoista, että toisaalta jotkin jäsenvaltiot haluavat laittaa vähemmän rahaa kohesiorahastoihin vaikka on sellaisia alueita näissä jäsenvaltioissa, jotka kovasti tarvitsevat varoja. Ottaisin esiin asian, jota ei vielä ole käsitelty. Ei, nimen, nyt kun olen kuunnellut komission esitystä, niin olette puhunut siitä, että laatu nimenomaan olisi tärkeää. Ja sanotte myös, että pitäisi olla lainsäädäntöä, joka koskee johdon kykyä, että voidaan käyttää juuri näitä rakennerahastoja hyvin kohdennetusti. Tätä ei nyt mainittu vielä tänä aamuna. Se on kuitenkin tärkeä asia tälle valiokunnalle. Ja pääosastosta on tullut ehdotuksia kuitenkin, jotka liittyvät makrotasoon. Minun mielestäni tämä makrotaloudelliset ehdot, ne, ne ovat jo käsitelty, mutta te itse puhutte siitä, että niiden sopeuttamisesta vielä puhutaan. Haluaisin kuulla kuitenkin teidän ehdotuksistanne yksityiskohtaisemmin ja niistä kriteereistä, joita sovellettaisiin. Kiitos. Ja, danke, Frau Kollegin. Dann hat Rika. Riikka Manner seuraavana. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia komissaarille erinomaisesta alustuksesta. Tässä on monta tärkeää asiaa jo tullut esille, joten näitä näitä sen enempää lähde toistelemaan. Yksi asia, johon kuitenkin haluan vielä tässä alussa, alussa palata, liittyy tähän artiklaan 174, jonka kollega täällä nostikin esille. Vaikka komissari vastasi tähän, että tämä pitkälti on myös alueiden päättävissä, kuinka me tätä koordinoimme tätä rahaa, ja nyt voimme, voimme tähän 174 artiklan kaltaisiin erityis, erityistä haasteista kärsiviin alueisiin tukea osoittaa, mutta siltikin ää, kehotan, komissaaria tulevissa asetusesityksissä huomioimaan nämä alueet vahvasti, koska tämä on myös kyllä parlamentin kanta niin tässä Sure-paperissa, joka käsitteli rahoituskehyksiä, kuin sitten Piiperin raportissa hyvin voimakkaasti, voimakkaasti otettiin kantaa näiden alueiden puolesta ja myös vaadittiin niille sitä erillisrahoitusta, joka on myös tällä kaudella ollut kyseisillä alueilla. Sitten toinen asia, josta haluan kysyä komissaarin mielipidettä, liittyy näihin naapuruus ohjelmiin ja erityisesti NPCBC-ohjelmiin. Tällä hetkellä, niin kuin, niin kuin Van Nisterroi tuossa alussa mainitsikin, niin näillä on erittäin suuri merkitys niin Euroopan eteläisillä rajoilla, jos puhutaan demokratiakehityksestä muun muassa Pohjois-Afrikassa, kuin sitten myös Venäjän rajoilla. Ja tällä hetkellä nämä NPCPC-ohjelmat ovat pitkälti ainoita rahoitusinstrumentteja, joilla voimme edistää hyvin tärkeitä Venäjä-suhteita. Tosiasia kuitenkin on, että, että ne eivät toimi oikeastaan millään lailla tällä hetkellä. Ja pitkälti Tämä johtuu siitä, että koska tällä hetkellä näitä ohjelmia hallinnoidaan nimenomaan ulkosuhdepääosaston alla ja, ja kehitysyhteistyöinstrumentein, niin tämä itsessään on muodostunut jo ongelmaksi sitten Venäjän puolella, koska he kuitenkin osallistuvat ainoina naapuruus, naapuruusmaina myös yhteisrahoitusosuudella näihin ohjelmiin. Eli, eli siinä mielessä missään tapauksessa heitä ei voi kohdella kehitysyhteistyökumppaneina, vaan tasavertaisina yhteis, yhteistyön, yhteistyömaina. Sen takia haluaisin kysyä komissaarilta, että, että, onko tätä keskustelua siitä käyty, että esimerkiksi nämä NPCPC-ohjelmat ja niiden hallinnointi voitaisiin siirtää region alle ja tällä tavoin myös tätä niin sanottua shared managementia hyödyntää entistä paremmin ja, ja seurata sitä, sitä lainsäädäntöä, mikä nimenomaan tämän menetelmän taustalla on, koska tällä hetkellä ulkosuhteiden alla nämä ohjelmat eivät toimi. Ja, danke, Frau Kollegin Thomas Deutsch. Kiitos, Thomas Deutsch. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, kedves biztos úr. Hyvä komissaari. Kaksi kysymystä tässä vaiheessa. Ihan lyhyesti, jotta muillakin on aika puhua. Ensinnäkin tämä välikategoria, tämä välitaso joka on mainittu useaan otteeseen. Ja tänään ja, ja, ja torstainakin asiaa käsitellään tässä talossa. Minulla on tähän henkilökohtainen kantani, joka, joka valiokunnassa tiedetään ja tunnetaan. Herra Piper, joka on puheenjohtaja, niin tuen herra Piperin lausuntoa tästä aiheesta. Mutta tämmöinen poliittinen kysymys ehkä tässä vaiheessa. Alueiden välinen tasapaino on hyvin tärkeää, mutta kuitenkin tuntuu siltä, että tämä teema on vähän tällainen kumileimasin ja, ja tuntuu siltä, että näiden välitasojen alalla on jotakin kysymyksiä, jotka ovat edelleen tärkeitä. Komissaarikin mainitsi tämän ja meidän valiokunnassa kun keskustellaan asiasta, on sellaisia kysymyksiä, jotka ovat vielä tärkeämpiäkin kuin tämä välitason luominen vähän tuntuu sillä, siltä nyt, että me, me, meidät es, asetetaan tämmöisen faktan eteen. Tämä, mainitsitte tämän kysymyksen johdannossa ja, ja, ja tätä, tätä, tästä välitasosta on puhuttu jo usean otteeseen, mutta on sellaisia kysymyksiä, jotka ovat paljon tärkeämpiä kuin tämä. Ja jos kuuntelen, että kun kuuntelen tämän päivän keskustelua, niin E, jos jonkunnäköisen johtopäätöksen siitä haluaa tehdä, niin tuntuu siltä, että kun kysytään ja, ja vaihdetaan ajatuksia, niin useimmiten puututaan tähän, tähän välitason perustamiseen. Mutta itse asiassa nythän puhutaan kohesiopolitiikasta, uudesta rahoituskehyksestä, jotka ne ovat tärkeitä asioita taloudellisesti. Meidän alamme kuuluu kohesiopolitiikka E, ja tämä on komissaarin alakin. Ja, ja, ja itse asiassa kysymykset, jotka liittyvät kohesiopolitiikkaan, olisi tärkeämpää viedä eteenpäin. Jos jonkunnäköinen hierarkia perustetaan, johdonmukainen kohesio, jota haluan varoittaa teidät, että nyt tämä välitason keskustelu on, on vienyt aivan liikaa aikaa ja painoarvoa. Mitä sitten tulee ratkaisuihin? Ne ovat ihan hyväksyttäviä, nämä ratkaisut, että syyskuussa saamme jonkun näköisen ehdotuksen komissiosta, joka tarjoaa kaikki ratkaisut. Mm, mutta poliittiselta puolelta haluaisin ehdottaa, että, että institutionaalisesti katsottuna on hyvin tärkeää, että katsotaan per capita, per capita BKT niillä alueilla, näillä alueilla, joiden osalta ne alueet, joissa per capita BKT on paljon korkeampi kuin keskiarvo, niin siellä ei äh, tulisi äh, käynnistää erityisiä tukia ollenkaan tueta niitä alueilla, alueita, joilla BKT per capita on selkeästi matalampia ja jonkunnäköistä siirtoa pitäisi tapahtua näillä alueilla, jotta ne pystyisivät kehittymään, mutta en ole ihan varma, onko se oikea tie tämä mittari edes. Yeah, thank you. Thomas Deutsch. Kiitos Thomas Deutsch. Cornelia Ernst. <laughs> Ja, vielen Dank. Ähm, vielleicht an den Vorsitzenden, wenn Sie... Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja. Niin, tosiaankin keskustelua pitäisi käydä ryhmissä. Ja tähän kyllä suostun, mutta minä toimin sitten puhemiehenä, koska olen koordinaattori ryhmässä. Toivottavasti otatte huomioon nämä seikat tämä, tässä johdannoksi, mutta sitten itse sisältöön. Edellinen kollega sanoi, että on puhuttu hyvin paljon näistä välikategorioista, väliryhmistä. Ja näinhän aina tehdään silloin, kun tulee uusia asioita. On paljon kysymyksiä. Ja vaikka tästäkin on puhuttu tänäänkin paljon. On totta, että on paljon asioita, joita me emme täällä oikein vielä ymmärrä. Nämä eri alueet, jotka komission jäsen mainitsi, 21 aluetta, ovat todiste siitä, että eroja on vielä paljon ja erot ovat huomattavia, esimerkiksi lähentymisalueet. Ja sitten on alueita, joita talouskriisi todella koskettaa ja ne kuuluvat tähän kategoriaan. Jopa lähentymisalueiden sisällä on merkittäviä eroja. Aiotaanko vielä lisää näitä välikategorioita eritellä? Tuleeko niiden sisään alaluokkia? EPP ainakin on näistä puhunut. Entäs voisitteko ehkä kertoa meille hieman menettelyistä, joita näihin 21 alueeseen aiotaan soveltaa? Ja sitten kun puhutaan näiden kategorioiden absorptiokyvystä, niin mitä voisitte siitä vielä sanoa? Lisäksi on rajat ylittäviä kysymyksiä. Rajat ylittävän yhteistyön on oltava luonnollisesti hyvin tärkeässä asemassa. Sitä asemaa täytyy vielä jatkossa vahvistaa. Sitten on hyvin paljon arvosteltu eri, toi, eri välineiden välisiä eroja tai sitä, ettei niitä voida käyttää samanaikaisesti ja niitä on vaikea käyttää. Voitaisiinko alueellista yhteistyötä tältä osin vielä parantaa? Tässä kysymykseni kiitos. Ja inderdaad, bin Niin, totta, Saksassahan on, herra Deutsch, on täällä muitakin teemoja, jotka ovat ihan yhtä tärkeitä kuin nämä siirtymäkauden alueet niin kuin Rova Schröter sanoi, näiden toimien laatu. Mutta siirtymäkausialueet nyt ovat sellainen teema, josta keskustellaan paljon tällä hetkellä. Ja, ja, ja tässä yhteydessä täytyy sanoa, että asiasta on äänestetty jo usean otteeseen ja, ja, ja me enemmistö on sen kannalla, mutta silti tuntuu siltä, että tämä on sellainen aihe, joka on kaikkien huulilla. Ja onhan tässä tietenkin myös sisällöllisesti vielä kehittämisen varaa. Mutta tärkeää on sanoa, että me ehdotamme jotain uutta. Ja seuraavalla ohjelmakaudella sitten täytyy katsoa, onko se sen arvoista. Ja jos osoittautuu, että tämä, tämä saattaa olla tämän vuosituhannen paras päätös tai ehdotus, mutta katsotaan sitten seuraaviin asetuksiin, mi miten tämä käytännössä sitten toimii. Ei tietenkään tällaisella toimenpidellä nyt sitten kaikkea ratkaista välttämättä. Päinvastoin tämä on yksi tällainen mahdollisuus, lisämahdollisuus, mutta saattaa olla, että seuraajamme ovat sitä mieltä, että tämä, tämä väline – nyt sitten antaa mahdollisuuksia siirtymäkauden alueille, jotka sitten ehkä seuraavan rahoituskauden loppuun mennessä sitten eh, voivat parantaa esimerkiksi tulosten laatua. Eh, joka, jokaisessa toimenpideohjelmassahan pitää olla jotakin tiettyjä eh, tavoitteita, jotka etukäteen sovitaan, ja näillä siirtymäkauden ja, ja, ja osalta sitten pitää katsoa, onko näihin tavoitteisiin päästy. Jos näin on, niin hyvä niin. Jos ei, jos vielä yli tavoitteiden, niin vielä parempi. Mutta jos ei päästy tavoitteisiin, sitten analysoidaan, miksi näin on tapa- käynyt. Ja jos jo tänä päivänä on olemassa lähentymisalueita, eh, joiden osalta pitää kysyä, mistä nämä eh, kehitysvajeet sitten johtuvat ehkä on olemassa rahoitusnäkymiä, jotka jollain tietyllä esimerkiksi lähentymisalueella sitten kehittyvät eri tavalla kuin muualla. Joten tämä väline voi halutessamme, niin halutessamme parantaa laatua jatkossa. Ja, ja, ja sitten katsotaan sitten ohjelmakauden lopulla, että miten nämä toimet ovat purreet ja jos tavoitteisiin ei päästy, niin ovat, johtuuko se sisäisistä vai ulkoisista syistä. Jonkunnäköisiä johtopäätöksiä sitten tehdään ohjelmakauden mm, lopulla ja sitten sitä seuraavalla ohjelmakaudella sitten parannetaan näitä välineitä ja, ja, ja, ja toimia. Sitten tähän sen, tämä menee ehkä vielä pidemmälle, mutta herra Deutsch sanoi jotain nimittäin me pitää ymmärtää nyt tätä, että tätä moderni aluepolitiikka ei ole pelkästään sellaista, joka tähtää historiallisiin tavoitteisiin, eli epätasapuolisuuden poistamiseksi, vaan tätä, tämä pitää nähdä myös sellaisena välineenä, joka, jonka kautta täytäntöön pannaan Euroopan tasoisia projekteja. Ja senpä takia on hyvin tärkeää, että kun me porastamme rahoitusta, niin kuitenkin alueilla, alueille annetaan jonkunnäköisiä rahoitusnäkymiä ja, ja, ja toivoa, että esimerkiksi energiaturvallisuus ja tuo, työllisyyden parantaminen, köyhyyden vähentäminen, tutkimuksen kehittäminen, että näitä viedään eteenpäin alueilla ja me sitten tarjoamme taloudellisia kannustimia, e, jotta voidaan johdonmukaisesti Euroopan tasolla näitä projekteja viedä eteenpäin. Ei riitä se usko, että jäsenvaltiot nämä e, täytäntöön painavat EUn 2020 e, strategiaa omalla, omasta budjetistaan autonomisesti ilman tällaista yhteiseurooppalaista kannustetta. Tämmöinen äh, ajatus on ehkä poliittisesti hieman liian naivia, ja senpä takia meillä on olemassa nämä kehykset, jotka yhdessä hyväksymme ja joita sitten noudatamme yhdessä. Ne, äh, tämä äh, alueet, äh, alueiden määrä ei tällä hetkellä ole selvillä. Toivottavasti äh, sitten jatkossa alueetkin pystyvät antamaan meille kohtuullisempia tuloksia ja tietoja, kunhan kausi etenee, täytäntöpano etenee, niin nähdään, mitä varoja meillä on käytössä sitten loppujen lopuksi. Mutta tämä perusmittari, indikaattori on, että jotkut alueet saattavat jäädä pois ja joitakin pitää ehkä ottaa lisää. Sitten näiden toimien laatuun vielä. Tämä ajatus, joka liittyy ehdollisuuteen. Minulla on syntynyt sellainen kuva, että jäsenvaltiot, jos tämä sidotaan rakennepolitiikkaan, niin silloin se hyväksytään. Me olemme myös suorit... Meillä on ollut epävirallinen Eh, ministerineuvosto Unkarin kaudella muutama viikko sitten, josta eh, korkean tason ryhmä, tai jossa korkean tason ryhmä esitteli tuloksensa. Ja tulemme katsomaan, että tietenkin tämä riippuu myös tämän panostuksen laadusta, miten kohdennettua ja tähdennettyä toimintaa harjoitetaan ja, ja, ja mitä jäsenvaltiot löytävät. Ja tämä absorptiotaso, josta puhutaan. Meidän pitää kehittää nämä kehysehdot niin hyviksi, että sitten me saamme tämän absorptiokyvynkin nousemaan mahdollisimman korkeaksi. Siihen tarvitaan joitakin lainsäädännöllisiä muutoksia, esimerkiksi tarvittaessa luodaan sellaiset lainsäädännölliset edellytykset, että voidaan käyttää tällaisia kertakorvauksia EU-projektien tukemisessa, koska hyvin usein alueilla tämä ei ole mahdollista lainsäädännön puitteissa. Tuolla takana on vieraita. Muistan, että että tämmöinen ehdollisuus oli aikanaan teilläkin käytössä ja on muita maita, joissa julkisten hankintojen tai, tai ympäristölainsäädännön edellytykset ovat niin tiukkoja ja johtavat myöhästymisiin koska kansallinen lainsäädäntö ei ole vielä täytäntöönpannut EU-säädöksiä ja että, että suuria projekteja e, tai suuria hankkeita ehkä voida edes hyväksyä kansallisista säädöksistä johtuen. Tar- ja tietenkin mahdollisuuksien mukaan pitää luoda mahdollisuudet täytäntöönpanna kollega Mannerille, kuten jokainen aluekehitys komissaari varmasti Danuttakin on käynyt talvella Lapissa ja, ja ihollaan tuntenut sen, milkälaiset työ- ja elinolosuhteet siellä ovat näillä Euroopan äärialueilla. Ja olen alu, sanoin aluksikin jo, että tukea pitää näille alueille äh, jatkaa. Mitä tulee rajat ylittävän yhteistyöhön, niin sanotte itsekin, että Venäjän kanssa on hyvin tärkeä, ja tämä on nyt sitten ydinkysymys. Tämä on ehkä enemmänkin poliittinen kuin hallinnollinen kysymys. Venäjä, jonka ymmärrän, arvostaa sitä, että luodaan tämmöinen kumppanuuteen perustuva yhteistyö. Molemmat ovat samalla tasolla että sieltä ei tule, tai täältä ei tule sellaista viestiä, että tässä olisi nyt kyse kehitysavusta Venäjän suuntaan. Tässä on tiettyä poliittista fiksuutta tarvitaan, jotta nämä tavoitteet, joihin viittasin, viittasin jotta niihin päästään. Ja varmasti monina, monilla kohdin tarvitaan nimenomaan tällaisia alueiden, alueiden tasolla olevia rajat ylittäviä projekteja, jotka tähtäävät kestävään kehitykseen, eikä katsoa sitten tätä kokonaista valtavaa poliittista suurta, suurta kuviota. Mutta tämä eri ohjelmien rakenne ei varmasti tule jatkossa muuttumaan. Joissain on ohjelmaperusteista, joissain on projektiperusteista, mutta ponnistelemme siihen suuntaan, että jos mahdollista, niin parannamme ja kehitämme tätä hallinnollista taustarakennetta toivon, että nyt sitten ajan puitteissa ehdin kaikille vastaamaan. Thank you. Uh, we... Kiitoksia. Täällä on uh, vielä kollegoja. Meillä on uh, hyvin vähän aikaa. Puhukaa mahdollisimman lyhyesti myös komissaari. Seuraavaksi edustaja Shanke. Kiitos oikein paljon. Aluepolitiikka on epäilemättä ollut todella suuri menestys ja ilman mikään parempi, maa ei olisi parempi esimerkki kuin oma maani 1973 73 liityttiin EU-hun ja silloin BKT oli huomattavasti alempi keskiarvosta kuin nyt, kun se on 120 prosenttia. Kohesiopolitiikan, jotta se voisi todella onnistua jatkossakin, niin kaikkien alueiden erot pitää ottaa mukaan. Eroista täytyy päästä eroon ja kilpailukykyä on parannettava. On mainittu se mahdollisuus, että olisi välikategorioita. Se voisi olla pitkän ajan kehityksen ratkaisu tämän politiikan osalta. Ja tämä voi olla selvä. Mutta mielestäni muitakin asioita täytyisi ottaa huomioon. Ja esimerkiksi alueiden itsensä kategorointi. Yleisesti ottaen tämä on ollut hyvin sitä on tehty aivan sattumanvaraisesti. Ja olin vaalipiirissäni ja myös muita aluekehitysvaliokunnan jäseniä oli mukana valtuuskunnassa – ja olimme Lontoon eräällä alueella ja siellä oli hyvin paljon köyhyyttä ja tarvittaisiin rahoitusta paljon enemmän. Mutta kun puhutaan erityisesti pitkästä aikavälistä ja alueiden sisällä on minialueita, niin on aivan selvää, että ne ovat koko alueen kehityksen keskitasoa jäljessä. Ja pitäisi kat- haluaisin tietää, mitkä näkemyksenne on tähän liittyen. Lisäksi BKT on yleensä ollut se kriteeri, jonka perusteella alueiden kehitystä on arvioitu ja mielestäni tätä pitää myös radikaalisti muuttaa, koska jos on vaikkapa tilanne, jossa 100 euroa tarkoittaa yhdellä alueella sama kuin 200 euroa jollain toisella alueella, niin voidaanko muka sanoa, että toinen alue on kaksi kertaa rikkaampi kuin toinen? Näinhän ei välttämättä tosiasiassa ole. Tämä kysymys siis komission jäsenelle. Ja yhdistyneessä kuningaskunnassa puhuttiin viime viikolla yksinkertaistamisesta ja turhautumisesta. Monet ihmiset haluaisivat, että rahoitusta toteutettaisiin ilman byrokratiaa ja monimutkaisuuksia. Monissa asioissa on hyvin vaikea sääntöjä noudattaa. Tämä olisi hyvä, jos yksinkertaistaan. Kiitos. Kiitoksia seuraavaksi Iva Skotmanis. Kiitoksia kovasti. Minulla on kolme kysymystä. Ensimmäinen kysymys komission jäsenelle. Se koskee investointien kehityssopimusta jäsenvaltioiden kanssa. Se ei ole Markus Piperin mietinnössä. Onko tämä edelleen voimassa? Pitäydyttekö kannassanne vai ei? Ja sitten toinen kysymys komission kanta on se, että ei syytellä eikä häpäistä, mutta miten sitten nämä maat, jotka saavat aivan suhteettomasti kohesiorahastosta rahaa, ovat hyvin syvässä kriisissä, jossa auttaa EU ja IMF. En minä nimeä näitä maita, mutta kyllä te tiedätte, kenestä kyse on. Ja lopuksi vielä valitettavasti Markus Piiperin mietintö. Siinä on 97 kohta. Siinä sanotaan, että halutaan, että saadaan lähempänä tulo, lisätuloksia näillä varoilla. Pyydetään nämä todellisia tuloksia. Oletteko te tilanteessa, jossa voitte e, ehdottaa ei pelkästään absorptiotasoa, vaan muitakin apuja, joiden avulla voitaisiin nämä täytäntöön panna näitä ohjelmia, koska muuten ollaan tilanteessa, että valtiot, jotka saavat enemmän varoja, ovat vapaimassa kriisissä tulevaisuudessakin. Kiitoksia. Seuraavaksi Marie-Therese Sanchez. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsen, huolimatta siitä, että on vain vähän äh, aikaa jäljellä, niin ei voida jättää mainitsematta alueellisen yhteistyön umpikuja. Äh, Regi äänestää tavoite kolme aluetta koskevasta mietinnöstä ja täälläkin on esimerkkejä mainittu. Haluaisinkin muistuttaa, että noin 200 miljoonaa eurooppalaista asuu äh, raja-alueilla lähellä eri maiden rajoja. Se on melkein puolet 40 prosenttia EUn kansalaisista. Kuinka paljon alueellinen yhteistyö voisi tuoda lisäarvoa ja erityisesti parantaa kilpailukykyä? Äh, mitä komissio on tällä hetkellä mieltä ehdotuksista, joita on tehty tulevan alueellisen yhteistyön äh, parantamisesta tai tulevaisuudesta. Me ehdotamme, että tavoite kolme alueelle kohdistettuja määrärahoja lisätään tuntuvasti, niitä ne pitäisi kaksinkertaistaa. Ja on ehdottomasti tuettava myös sitä, että rajat ylittävä yhteistyö hajautetaan. Eri kriteerit on otettava huomioon. Esimerkiksi mainitsitte äskettäin suuret eurooppalaiset hankkeet hankkeet ja on toki tärkeää, että niissä on alueet, alueet mukana eri osa-alueilla. Lisäksi on yksinkertaistettava yhteistyön toteuttamista. Ja arvioinnit ovat osoittaneet, että, että näitä menetelmiä on yksinkertaistettava ja alueellisen yhteistyön näkyvyyttä on myös lisättävä. Erilaiset kumppanuudet, eh, yhteensovittaminen, eli mikä tulevaisuuden kohesiopolitiikassa ja tavoite kolme alueiden yhteistyössä on ratkaiseva tulevaisuuden kannalta. Erityisesti on korostettava kahta asiaa. Ensinnäkin on tuettava ehdotusta niin, että kaikki kaikki alueet ovat samankaltaisessa asemassa ja tasa-arvoisia keskenään. Aluekehitysvaliokunta muistuttaa tästä myös Piiperin mietinnössä. Ja tätä kohtaa on todella tuettu. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Nöö Kiitoksia, puheenjohtaja komission jäsen. Puhun mahdollisimman tiiviisti tässä nyt. Me keskustelemme kohesio politiikan tulevaisuudesta ja tästä asiasta minulla olisi parikin kysymystä. Nimenomaan syrjäisistä alueista haluaisin kysyä meidän täytyy tehdä selvä ero poliittisten tavoitteiden ja budjettinäkökohtien välille. Meidän täytyy arvioida alueiden tilannetta riippumatta siitä, mikä budjettitilanne on. Tilanne on hyvin selkeä ja yksinkertainen. Tässä on nyt katsottu vähemmän suotuisia alueita. Ja 174 artikla on otettu esiin näiden syrjäisten alueiden rinnalla ja mukaan on otettu vähiten kehittyneet alueet. Tässä on kuitenkin ero. Syrjäisimmillä alueilla niillä on kuitenkin oma artiklansa sopimuksessa, ja tämä artikla on sopimuksessa, koska me tunnustamme sen, että tilanne syrjäisillä alueilla ei ole välttämättä sama kuin vähiten suotuisilla tai vähemmän suotuisilla alueilla. Ja tämä viekin meidät budjettinäkökohtiin ja poliittisiin näin tavoitteisiin. Nyt kun olemme vaikeassa taloustilanteessa, niin meillä on ongelmia. Meidän täytyy katsoa tarkkaan, miten nämä resursseja käytetään, mutta syrjäisillä alueilla on oma asemansa. E, ne ovat erityistilanteessa. E, ne ovat hyvinkin erilaisessa tilanteessa. E, ne ovat riippuvaisia pienistä markkinoista. Ne ovat kaukana Euroopan unionin keskuksista ja siitä syystä niillä pitää olla eri, eriytetty kohtelu. Eli sopimuksessa on erityisä artikla ajatellen nämä syrjäisiä alueita. Tarkoittaako se sitä, että meillä olisi myönteistä syrjintää ajatellen näitä alueita. Ja jos näin ei ole, niin rikommeko me silloin sopimusta? Ja sitten toinen kysymys liittyy yhteisrahoitukseen. Haluaisin tietää, säilyttääkö, säilytetäänkö tämä enimmäis yhteisrahoitustaso 75 prosenttia vai onko se vaikeata nykytilanteessa? An sich äh, vom Herrn Abgeordneten Kelly die Frage. Niin herra Kellin kysymys, niin että jossain vaiheessa lähentymisalueita ei olisi, niin se oli ideaalitilanteessa. Kyllä näin on. Ja tietenkin tavoite, niin kuin sanoitte, on se, että jossain vaiheessa pitäisi tehdä se analyysi, että jos on sellaisia alueita, jotka eivät näennäisesti ainakaan kehity, niin näennäisesti tarkoittaa sitä, että meillä on näitä, näitä kilpailukykyalueita, jotka kyllä kehittyvät. Ei, ei niin, että jotkut jäävät paikoilleen junnaamaan ja, ja jotkut sitten menevät, mutta itse asiassa tässä on semmoinen prosessi, joka alkaa tästä haasteesta, että nämä alikehittyneet alueet ikään kuin ö, ottavat kiinni nopeammin näitä keskiarvoalueita ja, ja kehittyvät siinä mielessä suhteellisesti, suhteessa nopeammin. Mutta jos ajatellaan nyt kriisitilannetta, niin syntyy sellainen kriisi, että sitten tämä kuilu taas syvenee. Eli ei tämä kehitys ole vielä ollenkaan loppunut. Sitten nämä ala-alueet, artikla 174, jotenkin sitoo meitä ja luonnollisesti tämä on subsidiariteetin puitteissa alueiden omas, omalla vastuulla niiden pitää itse tehdä se eho, ero, että miten, tai onko siellä temaattisesti, alueellisesti tai, ja yhdistettynä jonkunnäköisiä painopistealueita löydettävissä. Mutta jos me nyt sitten eurooppalaiselta tasolta sanotaan, että mennään vielä yksi taso alaspäin, niin sehän olisi huono ratkaisu. Ei vaan tässä tämä on politiikan tasolla alueiden omalla vastuulla. Se voidaan tehdä avoimesti, mutta minä en nähdä mahdollisuutta, että meidän puoleltamme mitenkään annettaisiin mitään. Se ei ole poliittisesti toivottavaa eikä organisatorisesti järkevää, että mentäisiin askel eteenpäin vielä. Sitten yksinkertaistamisteema, se tulee jatkuvasti esille. Mitään konkreettisia ehdotuksia kuitenkaan ei ole saatu, paitsi että vähemmän tarkastuksia pitäisi olla, mutta eihän sekään toimi haluan tässä yhteydessä vedota sitten minä ymmärrän, että parlamentissa jäsenet voivat jäsenvaltion edustajina viedä nämä National Declaration-asiat eteenpäin, jos tässä olisi todellisia National Declarations, niin se varmasti vaikuttaisi myös auditoinnin volyymiin. Mutta meidän pitää tehdä työmme niin, että yksinkertaistamme esimerkiksi hankintamenettelyjä. Sitä varten on olemassa vihreä kirja. Monet toiveet alueilta näkyvät siellä vihreässä kirjassa. Me olemme perustaneet sen konsultaatioprosessiin ja, ja näette sen lopputuloksen sieltä, sieltä ja, ja siellä varmasti sitten taas viedään eteenpäin tätä koko ajatusta kansalliseen, kansalliseen lainsäädäntöön. Mutta kaikki tämä tähtää yksinkertaistamiseen. Kutmanis, investointisopimukset, kyllä, blame and shame, niin minä myönnän myös, että minunkin kärsivällisyyteni jossain vaiheessa loppuu. Ja sitten 2020 tulokset, no tämä meidän pitäisi suunnata tällaisen yhteiseen tavoitteeseen, joka on EU 20, 2020 strategia. Mutta luonnollisesti tässäkin on tulkinnan varaa. Olisi hyvä, että jollain tavalla saataisiin mitattavia tavoitteita. Se helpottaisi kaikkien työtä kaikilla tasoilla ja, ja, ja silloin saataisiin tämmöisiä kiistattomia talo- tuloksia. Alueiden välinen yhteistyö, Rova Sanchez-Smith, se on täällä meidän täällä lausunnossa mukana. Ja miten pitkälti sitten tämä 7 prosentin raja toimii. Mm, <clears throat> mutta emme saa nyt unohtaa sitä, että jos makrotaloudellinen yhteistyö työ toimii va- sillä tavalla, kun ajattelemme, niin silloin se on todellista alueiden välistä yhteistyötä. Ja sehän on tämä, sitten tämä lopputulos, että alueet keskenään eivät pelkästään tee yhteistyötä, vaan löytävät myös yhteistä rahoitusta. Silloin tavoite on saavutettu. Ja kun tämä kaikki sitten lasketaan yhteen, niin silloin tämä taloudellisestikin relevantti yhteistyö ö, lisääntyy vuosien kuluessa. Elokuussa valmistuu kertomus EFDZ täytäntöönpanosta ja, kolle, ja se varmasti osoittaa jonkun näköisiä tuloksia. Kollega Teixeira, tietysti nämä kauka äärialueet ovat aina olleet ö, ongelma, joille on pitänyt varata erityistä tai kohdentaa erityistä tukea, kun puhutaan sisämarkkinoista ja, ja, ja, ja sitten näiden äärialueiden toimintaan, niin me varmasti jatkossakin tulemme äh, vastaavien jäsenten kanssa keskustelemaan siitä, että me voisimme eriyttää nämä taloudelliset rakenteet äh, niin, että myös äärialueet niistä hyötyvät. Ja seuraavalla rahoituskaudella yhteistyössä näiden äärialueiden kanssa pitäisi tätä kehittää. Yhteisrahoitusasiasta keskustellaan edelleen sisäisesti. Siitä en oikeastaan voi sanoa tämän enempää vielä tässä vaiheessa. Monet tuntuvat olevan sitä mieltä, että yhteisrahoitussuhdetta pitäisi hieman pienentää, jotta myös tämä omaksi tunteminen eh, ikään kuin kehittyisi myönteisempään suuntaan. On sellaisia alueita tai maita, joilla on oike, oike, oikeita vaikeuksia löytää tämä rahoitusosuus jo tällaisellaan. Ja meidän pitäisi ehkä parin kolmeen vuoteen sitten rajoittaa ohjelmakauden sisällä tämä yhteisrahoitusosuuden korottaminen. On hyvä tietysti, että tällainen instrumentti on käytettävissä, mutta sitä ei ehkä ole hyvä käyttää koko ohjelmakaudella. Jos on mahdollis, osoittautu mahdollisuudeksi, että vasta 2017 päästään asiassa eteenpäin ja silloin vasta ruvetaan reagoida, niin äh, silloin asue, aluepolitiikka äh, ei ole hoitanut tehtäväänsä, sen pitäisi pystyä hyvin spontaanisti ja joustavasti reagoimaan eh, tilanteiden kehittymiseen. Mutta käsittääkseni jatkossakin yhteisrahoituskehys tulee säilymään. Thank you, eh, Jan Kiitos ja sitten Jan Olbrich. Komisarzu, <clears throat> e, możemy powiedzieć, że e, e, ta debata Kiitos oikein paljon. Hyvä komission jäsen, voimme varmaankin sanoa, että keskustelu kohesiopolitiikan tulevaisuudesta on hyvin erityislaatuinen, koska te olette ollut hyvin menestyksekäs komission jäsen siinä, että olette välittänyt näkemyksiä Euroopan parlamentille, ähm, monille eri valtuuskunnille. Kaikki ovat tietoisia siitä, miten äh, alueiden välinen yhteistyö on tärkeää, ja tässä on ollut myös enemmän tunnetta mukana kun on puhuttu talousarvion koosta. Voisinko nyt esittää joitakin epäilyksiämme komission jäsenhaan? Mehän olemme mukana tässä konfliktissa ja tässä nyt näytetään tehtävän historiaa. Kaikki tuntuvat tietävän, mistä on kyse ja jotkut sanovat, että aluerahoitus otettaisiin tavoite kakkosen alta ja toiset taas luulevat, että varat otetaan tavoite, tavoite ykkösen alaisuudesta. Ja jotkut ajattelevat, että tavoite yksi alueen, alueelle, tavoitteen yksi alueelle annetaan lisää rahoitusta. Mutta tässä on nyt tällainen ristiriita. Kertokaa meille nyt selkein sanoin tässä ja nyt, että miten te aiotte saada aikaiseksi näitä määrärahoja, mistä lähteistä rahoitus on tulossa eh, erityisesti näille alueille. Parlamentissa aiotaan tästä äänestää ja käydään lisää keskustelua. Tästä tulee melko sattumanvaraista äänestelyä jos emme saada riittävästi tietoa. Pitäisi saada vähän paremman tietoa. Otetaanko jollekin alueelle määrärahoja joltakin toiselta alueelta vai äh, jaetaanko varat uudelleen? Itse edustan Puolaa ja minulla on seuraava kysymys jos nyt tällaisia väliinputoavia alueita on, niin saako Puola enemmän vai vähemmän rahaa? kuin tällaiset väli, kuin välialueet. Minä tiedän, että tämä nyt on vähän yksinkertaistettu tämä kysymys, mutta meillä on vähän pelkoja sen suhteen, että kuka saa enemmän, kuka menettää. Minulla on myös toinen kysymys. Konstans mainitsi, että jo nyt jäsenvaltiot aikovat ehdottaa talousarvion määrärahojen vähentämistä, ja komission jäsen tämän sanoikin. Tämä kuitenkin tullaan toistamaan, koska tilanteet ovat eri, erilaisia. Jos talousarvion määrärahoja vähennetään, niin tuleeko sitten kohesiopolitiikan alalle horisontaalisia vähennyksiä vai vertikaaleja vähennyksiä? Pitäisi ehkä nämä välitavoitteet tai aiotteko vähentää välitavoitteita vai kakkostavoittealueen määrärahoja vai ykköstavoitealueen määrärahoja? Meidän pitäisi saada jotakin tietoa tästä ja koko kes- talousarviokeskustelun merkityksestä. Menetämmekö, häviämmekö vai häviävätkö vain rikkaimmat maat? Ja tämä liittyy myös oman mielipiteeseen komission jäsenhaan. Mielestäni me tarvitsemme selvää tietoa teiltä. Ja sitten viimeinen asia, joka eh, koskee viimeistä laus, lausettanne. Ensi, kyse on Kreikan tilanteesta. Vaikuttaako Kreikan tilanne kohesiopolitiikkaan Kreikassa niin, että meille tulee rahoitusongelmia Kreikassa Onko meillä ongelmia yhteisrahoituksen suhteen Kreikan puolelta? Mielestäni on hyvin tärkeää tulevissa keskusteluissa, kun käsitellään kohesiopolitiikkaa. Nimittäin hyvin monet poliitikot ovat sanoneet, että kohesiopolitiikan suurimmat hyötyjät ovat liittyvät juuri tähän joku sanoi eilen Kreikassa, että Kreikka on ongelmissa Lissabonin strategian takia. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Vielä mm, yleisempi ongelma. Vähemmän tavoitteita ja, ja enemmän sitten muuta. Me keskustelemme, että meidän pitäisi, meidän pitäisi, meidän täytyisi ja me aina konditionaalissa. Ja meillä on tämmöisiä ideaalitapauksia, joita, joita kuvitellaan myös eri politiikan aloilla koko Euroopan tasolla. Mutta monet kollegat ovat tuoneet esille sen, että tasolla ollaan ihan muissa sfääreissä. Ja mitä tulee kohesiopolitiikan täytäntöönpanoon, niin siinä toimivaltahan on jäsenvaltioilla. Ja viime vuonna, oliko se tänä vuonna, osallistuin tämän valiokunnan eri matkoihin ja, ja matkusteluhan rikastaa. Ja olen oppinut nyt näiltä niin hallinnollisista menettelyistä ja muista, ja, ja me keskustelimme siellä paikan päällä ihmisten kanssa, että kritiikki useimmiten kohdistui omia jäsenvaltioita kohtaan, jotka eivät eurooppalaisia ohjelmia kunnolla täytäntöönpane tai sitten jos asi, alueet ovat vastuussa, niin sielläkään ei kunnolla täytäntöön panna. Eli me nyt sitten e ideaalipolitiikka ja reaalipolitiikka eivät millään tavalla kohtaa. No esimerkkejä. Euroopan komissio ja parlamentti ovat antaneet rajan ylittävän yhteistyöhön tällaisen uuden välineen. Eurooppalainen yhteistyöväline esimerkki Saksa, Puola haluavat nyt sitten tämä EVDZ, anteeksi, ENPin puitteissa koordinoida yhteistyötä. Siellä on valtavaa vastustusta aluehallinnon tasolla sekä Saksan osavaltiossa että sitten jopa Puolan ulkoministeriössä, joka on näistä asioista vastuussa. Toinen esimerkki merkki. On näitä lähentymisalueita, siellä projekteja perustetaan, yritykset, kolmansien maiden yritykset sanovat, jotka ovat sinne siirtyneet projekteja toteuttaakseen ja, ja nyt sitten eivät saa maksuja tehdyistä töistä. Ja avunhuuto törmää vastustukseen ja, ja, ja kuuroille korville, kukaan ei ole vastuussa. Ja nyt sitten avunhuuto tulee Euroopalle, että auttakaa meitä. Ja tällaista voisi jatkaa loputtomiin. Joten kysymys kuuluu siltä, että, jo, että kun täytäntöönpano, kun koesiopolitiikkaa täytäntöön pannaan, jos ei tule enempää Eurooppaa ja emme saa enempää, enempää tuloksia, niin sitten kaikki mitä me täällä suunnittelemme Kariutuu sitten ruohonjuuritasolla. Seuraava ohjelma kautta silmällä pitäen näitä kysymyksiä pitäisi miettiä tosissaan. Ja kun näitä asetuksia säädellään tai, tai laaditaan, niin pitää katsoa, miten valvotaan Euroopan tasolla tätä täytäntöönpanoa sitten ruohonjuuritasolla. Francesco. Kiitoksia ja sitten Francesco Dances. Grazie, president. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsen, aivan lyhyesti, nopeasti kaksi kysymystä. Ensinnäkin tähän on jo, ovat jo monet kollegat viitanneet, koska tästä aiheesta on myös keskusteltu hyvin vilkkaasti. Tämä koskee näitä välikategorioita. Minusta tuntuu siltä, että meidän täytyy selventää tätä asiaa. Jos emme selvennä tätä asiaa, niin jää hyvin paljon epäilyksiä ja näin ollen meidän täytyy tätä kohtaa todella selvittää. Meidän täytyy myös määrittää yhteys talousarviopolitiikan sekä näiden uusien kategorioiden välillä. Kysymykseni kuuluukin, mistä nämä varat oikein tulevat? Tämä on hyvin tärkeä asia. Minun mielestäni se, että luodaan uusia välikategorioita tai uusi välikategoria, niin siihen ei pitäisi viedä varoja jo olemassa olevilta kategorioilta. Tämä on erittäin tärkeää. Ehkä pitäisi saada siis lisävaroja tätä varten. Ja toinen kysymykseni. PK-yritykset, niiden osalta olen samaa mieltä. Tämä on minulle itselleni hyvin tärkeä asia. Jos ajatellaan vaikkapa tutkimusalaa, innovaatiopolitiikkaa, koska pk-yritykset ovat niiden kannalta hyvin tärkeitä. Millaisia toimenpiteitä voidaan siis toteuttaa, jotta pk-yritykset saadaan paremmin mukaan innovointi- ja tutkimusohjelmiin? Millaisia toimen, millaisin toimenpitein voidaan siis helpottaa sitä, että pk-yritykset saada, saavat tämän alan rahoitusta? Vaikeudet ovat aivan selviä. PK-yritysten on vaikea saada rahoitusta. Usein se on liian monimutkaista, liian hankalaa. Ja näin ollen koko yksinkertaistaminen ja menettelyn, rahoitusmenettelyn yksinkertaistaminen erityisesti on äärimmäisen tärkeää. arvoisa puhemies Kiitoksia Hyvä komission jäsen. Minä haluaisin käyttää tätä tilaisuutta kysyäkseni teiltä jotakin erittäin tärkeää. Niin kuin tiedätte, Kreikka kokee hyvin vakavan velkakriisin, joka tietenkin koskee koko euroaluetta – Pitäisikö, pitäisikö Kreikkaa rankaista vai pitäisikö olla rahoituspolitiikkaa, joka suosisi kehitystä? Tietenkin haluaisin nähdä mieluiten kestävää rahoitusta. Nyt kun osallistutaan näihin ohjelmiin summa on 22 miljardia euroa. Tietenkään me emme pysty tällaista rahoitusta löytämään. Siitä syystä euroryhmän puheenjohtaja Juncker sanoi eilen Eurolibe-lehdessä, että Kreikka tarvitsee lepoaikaa ajatellen sitä, että pitäisi taata nämä rahoitukset ilman Kreikan osallistumista? Onko tämä toteutettaviskelpoinen ajatus ilman, että muut aluepolitiikan osiot kärsivät? Gracias, presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt tässä kohesiopolitiikan keskustelussa tulee asioita esiin. Ensinnäkin tavoite kolme ajatellen tätä 150 kilometrin rajaa. Pitäisikö tätä asiaa miettiä varsinkin omaa aluettani Tämä ei tietenkään päde tämä alue omaan, tai raja omaan alueeseeni. Eh, ja eh, parlamentti on täysistunnossa, viime täysistunnossa Garigan mietinnössä puhunut tästä ja eh, on mietitty, että tätä välikategoriaa mietittäisiin, jotta kukaan ei tässä häviäisi, kaikki voisivat olla samalla tasolla. Myös ajatellen näitä ongelmallisia alueita. Ne eivät ole sama kuin vähän, vähän asutut alueet ja mm, vuoristoalueet, mutta e, tässä e, on puhuttu paljonkin siitä, että näitä e, ongelmallisia alueita pitäisi käsitellä erityiskohtelun esimerkiksi saarialueita. Ja sitten miten jaetaan nämä rahastot Ensimmäistä kertaa tässä nyt keskustelemme näistä rahoitusnäkemistä niin, että meillä on 27 maata ja hyvin erilaisia maita. Ja e, miten toimitaan sitten, kun vaikuttaa siltä, että rahastot, e, e, rahastoja pitää rajoittaa, millä tavoin rajoitetaan olisi hyvä, jos voisimme saada tietää, millä tavoin tämä asia menee tästä nyt eteenpäin. Ja tällä, sitten meidän ei tarvitse kahta vuotta keskustella. Puhumme tässä ilman, että meillä on tietoa. Olisi paljon parempi keskustella, jos tietoa olisi enemmän. Ja silloin hukkaisimme vähemmän aikaakin. Käytämme tässä nyt keskustelu, kokouspäiviä. Puhumme samoista aiheista mutta meillä ei ole konkreettista tietoa näistä asioista. Kiitoksia. Seuraavaksi komission jäsen, olkaa hyvä. Minä ymmärrän kärsimättömyytenne. Se on yhtä lailla minullakin päällä. Nimittäin tässä loppuarviossa katsotaan luonnollisesti, mikä on lopullinen budjetti, miten voi vielä antaa lopullisia lukuja. Voin vain sanoa, että Jan Olbricht, mitä kysyitte. Meillä on nyt semmoinen järjestelmä tai semmoinen malli, miten varat jaetaan. Se toimii niin, että noin 51 prosenttia menee loppuedunsaajille ja 49 sitten nettomaksajille. Ja tässä on tämmöinen tietty jako yhden suhde kymmenen köyhyen ja rikkaiden välillä. Ja jonkunnäköinen mittari pitää poliittisestikin olla joku mittari sitten poli- rakennekehityksessä, jos kat- ei nyt välttämättä tämä sama järjestelmä, joku, joku tietty tasapaino kuitenkin pitää saada alueiden, nettomaksajien, vastaanottajamaiden, köyhien ja rikkaampien alueiden välillä. Eli jonkun näköisiä sääntöjä pitää tehdä, koska seuraavalla kaudella ihan varmasti meillä on vähemmän näitä lähentymisalueita ja si, si, alueita siirtyy myös siirtojen myötä. Ja koko tämä järjestelmä pysyy entis, jos ei se muuttuisi, niin sitten tämä varojen jako olisi 65-35 suhteinen. Ja senpä takia on hyvin tärkeää, että mietimme, miten nämä asiat yhdistetään ja miten saamme tämän tietyn suhteellisuuden säilytettyä. Ja tämä on meidän tavoitteemme riippumatta siitä, mitkä tulevat olemaan nämä lopulliset luvut, joita budjetti sitten meille määrittää. Tavoitteenahan pitää olla se, että mitään äärimmäisiä häviöitä tai äärimmäisiä voittoja ei tule olemaan, vaan tietty tasapaino pitää säilyttää. Ja jos budjetti on absoluuttisessa määrissä yhtä suuri kuin tällä hetkellä, niin sitten tulee olemaan sellaisia maita, jotka absoluuttisesti katsottuna häviävät. Ja sitten on sellaisia, jotka absoluuttisesti eh, katsottuna voittavat, koska maissa on sellaista kehityksiä, esimerkiksi Espanja esimerkkinä, eh, alueiden kehityksen suhteen. Siellä on valtava menestystarina ja, ja siellä, en tiedä onko siellä enää lähetymisalueita Espanjassa jäljellä joten sen, tämä tietysti vaikuttaa sitten tähän loppuvarojen jakoon. Ja uusissa jäsenvaltioissa lähes kaikki pääkaupungit ö, e, e, siirtyvät pois tästä lähentymisalueen statusteksa. Eli tilanne muuttuu, mutta päätavoitteena on säilyttää tietty tasapaino varojen jaossa koko Euroopan ja sit, tasolla ja alueiden välillä. Ja senpä takia pitää joitakin säätöjä tehdä. Ja tämä toimenpide on sisällöllisesti tällainen, tämä, tämä, tämä ratkaisu liittynee näihin ylimenoalueisiin, tai, jotta pystytään jatkamaan tätä tasapainottamisprojektia eteenpäin. Tämä on se perusfilosofia. En minä voi nyt mitään lukuja antaa, koska minulla itselläni niitä ei oli. Mutta tämä perusmalli on tällainen. Ja toivon, että jatkossakin tuotte tätä kehitystämme. Kreikka. Niin. Siellä on ongelmia absorption osalta, mutta sen takia, että nämä käyttöön asetetut varat, varsinkin yksityisellä sektorilla, niitä ei hyödynnetä täysimääräisesti. Siellä on liikaa tällaista epävarmuuden ilmastoa ja se varmasti johtaa sitten siihen, että ei, ei käynnistetä projekteja. Me emme sitä pysty korjaamaan, emme me alueiden kanssa pysty asiasta keskustelemaan, mutta voimme ajatella, että millä tavalla voidaan laajentaa sitä alueiden taloudellista pohjaa. Varmasti nämä tavoitteet tai, tai, tai äh, tulokset tulevat näkymään vasta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Mutta esimerkiksi turismin osalta jokaisella alueella on omat keinonsa käytettävissä ja nyt sitä pitää analysoida miten eteenpäin. Tämä älykäs erikoistuminen, smart specialization, on yksi tämmöinen mahdollinen teema, jota Kreikassa voidaan viedä eteenpäin ja me emme tietenkään estä tätä. Se, mitä Juncker sanoi, niin kyllä on oikein, mutta vähemmän oikein sitten toisaalta, kun lainausmerkeissä puhutaan 100 prosentin tai 90 prosentin yhteisrahoitusmallista, koska tiedän, että tämä omaksi tunteminen on minun mielestäni tärkeä asia, ownership-asia. Ja senpä takia tällaisia yksittäisiä lainauksia ei kannata eh, niinkään tuoda esille, jos ajatellaan, mikä on. Jos nostetaan yhteisrahoitusosuutta, niin silloin luonnollisesti saattaa olla, että, että täytäntöön pantavia projekteja tulee sitten vähemmän ja Kreikka saattaa pystyä nostamaan omaa osa rahoitusosuuttaan 85 tällä kaudella, ei varmastikaan sen yli. Ja muihin kysymyksiin ne vastasin kai jo kollega Zellerille niin meidän vaatimukset ja täytäntöönpano luonnollisesti ovat hieman eri tasolla, mutta se riippuu myös siitä, että me annamme tietyt edellytykset ja sitten ponnistelemme, että toiset täyttävät ne. Emmekä me pysty tietenkään painostamaan. Meidän pitää nyt tätä politiikkaa jollain tavalla viedä eteenpäin ja, painostaa niin, että sitä ajan tasaisesti täytetään. Ja mitä tulee rajat ylittävään yhteistyöhön, niin kyllä siellä edistymistä on tapahtunut, mutta kuten sanoin jo, niin jäsenvalt eivät ole kovin tyytyväisiä tähän rajat ylittävään yhteistyöhön ollenkaan. Ja tämä on ihan oikea huomio, mutta silloin pitää sitten edetä askelittain, jotta sitten viedään tätä asiaa eteenpäin kansallisen toimivallan puitteissa. Mitä sitten tulee PK-yrityksiin ja, ja, ja tutkimuksiin, minusta on hyvin tärkeää kytkeä innovaatio ja tutkim, tutkimus keskenään, koska tutkimuksen eh, kehittäminen, tukeminen anteeksi, eh, ja tutkimustulosten eh, tunnetuksi tekeminen johtaa tällaisen erinomaisuuteen – ja, ja huippututkimukseen ja territoriaalisuusperiaatteen perusteella on tarpeen tukea ja auttaa pk-sektoria markkinoinnin, palveluiden, hallinnon ja tutkimuksen ja tuotekehityksen alalla. Ja tämä kaikki mielestäni kuuluu osana innovointiin. Ja senpä on hyvin tärkeää, että aluekehityspolitiikassa jatkossa tullaan keskittymään myös äh, näille aloille, jotta PK-sektorilla on käytössään varoja koko tämän innovaatioprosessin edistämiseksi. Pulloksille vielä ihan tähän lopuksi. Äh, äh, minä en usko niinkään tämmöisiin rankaisuihin ja seuraamuksiin rakennerahastojen varojen käytön suhteen, koska ne, niitä noudatetaan silloin kun jos, tai niitä otetaan käyttöön vain silloin, jos joku maa säännönmukaisesti ja systemaattisesti rikkoo sääntöjä. Ja luonnollisesti kaikki puolet, puoli, puolesta ja vastaan asiat huomioiden, niin jos on maa, joka kestävältä pohjalta eh, laiminlyö sääntöjä, niin silloin vain voidaan katsoa eh, seuraamuksia. Tämä on aika akateeminen keskustelu. Sitten tämä 150 kilometrin raja on otettu käyttöön siksi, että Välimeren alueellakin voitaisiin yhteistyötä käynnistää. Kiitos. Kiitoksia komission jäsenelle kaikkien jäsenten puolesta tästä keskustelusta. Toivottavasti näemme teidät tällä viikolla täysistunnossa. Toivottavasti pääsette tulemaan, koska meillä on merkittäviä keskusteluja useistakin mietinnöistä. Se osoittaa, että valiokunta valmistautuu neuvottelukauteen. Haluamme vielä esittää toiveemme, että mahdollisimman nopeasti saadaan tämä asetus että saamme tästä asiasta säännöksiä aikaan. Kiitoksia vielä. Ei. Nyt meidän täytyy siirtyä sitten Herman Winklerin mietintöön seuraavaksi. Nyt, hyvät kollegat, me siirrymme seuraavan esityslistakohtaan. Meillä on puoli tuntia kahdelle kysymykselle. Ensimmäinen niistä on Herman Winklerin lausuntoluonnos, vihreä kirja, haasteita, haasteista mahdollisuuksiin, yhteinen strategiakehys EUn e tutkimus- ja innovointirahoitukselle. Voimmeko jatkaa? Haluaisin ensimmäiseksi antaa puheenvuoron valmistelijalle, tämän äh, lausunnon valmistelijalle. Missä hän mahtaa olla? Herman, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. No niin, hyvät kollegat. Joo, edellisessä kohdassa kuulimme tutkimuksen rahoituksen tulevaisuudesta. Tämä ei ole pelkästään äh, teollisuusvaliokunnan, vaan myös aluekehityksen valiokunnan kannalta tärkeä aihe, alussahan 5 prosenttia tällä alalla kohesiorahoista 10 vuotta sitten 10 prosenttia ja tänä päivänä 25 prosenttia budjetista, kohesiobudjetistakin menee yli 86 miljardia euroa, jossa nyt puhutaan innovaation, innovaation varattusta rahasta. Ja se on menee seitsemännen rahoitusohjelman ylikin. Hyvin paljon eroja on alueiden välillä innovointikyvyssä ja senpä takia aluekehitysvaliokuntana me mietimme, millaista tukea me annamme teollisuusvaliokunnalle. Teollisuusvaliokunta on monen asian jo puuttunut ja ja me nyt sitten positioimme itsemme aluepolitiikan suhteen, jotta saamme selkeän viestin eteenpäin vastuuvaliokunnalle. Tästä menettelystä pari sanaa. Ensinnäkin tiedätte, että tämä lausunto luonnokselle ei ole paljon aikaa ja senpä takia minä teen pari tarkistusta itsekin. Ja sitten toiseksi meillä on vähän aja, aikapulaa, se ei ole yksinään meidän syymme, vaan ITRE-valiokunnan syy osittain, koska tietän, että huomenna kello 18 on määräaika tarkistuksille. Ja tiedän jo, että monet ovat käsitelleet tätä asiaa ja, ja on ollut ajatusten vaihtoja ja muuta, joten uskon, että meille, meidän pitäisi nyt onnistua tekemään yhteiset tarkistuksemme siihen mennessä. Sisällöllisesti haluaisin tuoda esille kaksi, äh, viisi kohtaa ensinnäkin äh, selkeä äh, lausuma innovoinnin tukemiseksi kohesiopolitiikasta. Tämän puolesta olemme toinen poliitti, toiset kohesiopoliittiset suuntaviivat mahdollistavat tämän ja aluepoliittisen tuen merkitys innovoinnille on erittäin hyödyllinen tulevalle. Minä olen sitä mieltä, että innovaatio on tämmöinen prioriteetti alueille ja sille, se pitää näkyä myös budjetissa – luonnollisesti tämä pakottava prioriteetti pitää tuoda esille niin, että muut potentiaaliset prioriteetit, esimerkiksi väestökehitys, tuota, energiatehokkuus, eivät kärsi siitä. Toiseksi tärkeä kysymys, mitä rahaa nyt sitten, mitä, millä rahalla mitäkin rahoitetaan jatkossa. Tutkimuksen kehitys pitäisi keskittyä nimenomaan tämmöiseen huippututkimukseen, siitä ei liene mitään e, e, epäilystä, mutta tähän tutkimuksen no, tu, tu, tueksi on hyvin tärkeää, että alueiden aluepolitiikassa nähdään e, selkeä merkitys, kuinka tärkeää on viedä eteenpäin alueiden innovaatiokykyä, koska innovaatio on kaikille alueille merkittävää, vaikka eroja tänä päivänä on hyvinkin paljon suoritus mutta jonkunnäköistä lähentymistä pitää tapahtua ja se on sitten meidän tehtävämme. Monet alueet jotka ovat saaneet toisesta koheesiopoliittisesta suuntaviivasta tukia, eivät kuitenkaan niitä riittävästi ole käyttäneet hyväkseen ja tähän tarvitaan parannusta. Onpa kysynyt sitten siitä, että tavoitteesta, että alueella luodaan parempaa huippututkimusta tai että kehitetään alueiden tutkimuskapasiteettia niiden osalta pitää saada sellaisia yrityksiä lisää, jotka osallistuvat rajojen ylittäviin projekteihin. Ja tämä on monelle alueelle hyvin tärkeää ja rahastosta pitää löytää tähän lisärahoitusta. Vaikka joillakin alueilla on tämä innovaation käsite ymmärretty eri tavalla, ei niinkään laajasti, mutta nämä tavoitteet pitää ottaa huomioon, nimittäin pitää rakenteellisia vajeita voittaa, vahvistaa kilpailukykyä ja kehittää taloutta. Kolmas kohtani, joka liittyy tähän älykkääseen erikoistumiseen, täältä lausunnosta löytyy, että minusta tämä on hyvin tärkeä osa teknologista kehitystä ja alueellinen yhteistyö älykkään erikoistumisen osalta on erittäin keskeistä. Alueiden pitää jatkossa ottaa huomioon nämä alueelliset toimijat, yritykset, tutkimuslaitokset ja löytää tällaisia räätälöityjä ratkaisuja ja analysoida omat vahvuutensa, heikkoutensa ja, ja realistisesti asettaa tavoitteet, jotta varoja pystytään mahdollisimman tehokkaasti hyödyntämään sekä innovointipuolelta että, että kohesiopuolelta. Ja vahvu, vahvuudet ovat motto. Tänä päivänä pitää erikoistua tosiakin ja, ja siitä olemme yhtä mieltä. Ja tämä pitää näkyä sitten toimenpideohjelmissa myös selkeästi. Älykäs erikoistuminen, hyvät kollegat, se auttaa kansainvälisten kilpailukykyisten klusterien luomisessa, mutta tärkeää on myös, että perinteiset talouden alat käsityö, turismi, maatalous, niiden pitää jatkossa myös saada innovatiivista tukea. Uskon, että komission suunnittelema ja kehittelemä tämmöinen platforma, alusta, jolla arvioidaan, jolta löytyy arviointikriteereitä, millä tavalla tietoa voidaan vaihtaa, löytää hyviä käytäntöjä, parantaa eri tasojen välistä tietojenvaihtoa. Neljäs kohtani, joka on minusta myös hyvin tärkeä, nimittäin PK-yritykset ja niiden osalta osallistuminen tutkimuksen puiteohjelmaan tärkeää. PK-yritykset voivat investoida niin paljon, että esimerkiksi seitsemäs puiteohjelma tai Eurostaras voivat olla niille mahdollisuuksien rajoja. Niiden pitää toimia myös päivittäin innovatiivisemmin. PK-yritysten nämä perinteiset lähestymistavat asiakaskohtaisesti äh, tarkoittavat, että ne, tai, edellyttävät, että ne toimivat myös laajemmin alueen hyväksi, ei pelkästään yhden asiakkaan hyväksi. Ja pitäisi pystyä myös soveltavaa tutkimusta, teknologiasiirtoa ja innovaatiota äh, siirtämään äh, kohdennetusti. Sitten jatkokoulutus ja yrityshautomot, verkostoituminen, kansainvälistyminen ovat, ovat avainsanoja, joissa rakennerahastot myös voivat auttaa esimerkiksi neuvontapalveluita PK-yrityksille, niitä pitäisi laajentaa ja tässä myös tällaista tutkimuksen kehys, puiteohjelma pitäisi yhdistää tähän European Enterprise-ohjelmaan. Se on hyvin tärkeää alueille ja siellä kohesiopolitiikalla on selkeä rooli. Sitä voitaisiin laajentaa entisestään. Sitten viides kohta, alueiden välinen yhteistyö, tämä huippu, innovoinnin kehittäminen, huippututkimuksen kehittäminen ja sitä voidaan tehdä yhteistyössä alueiden välillä ja tällä alalla voidaan luoda tämmöistä kumppanuutta huippuverkostojen ja klusterien puitteissa ja, ja tähän pitää varata riittävästi määrärahoja. Mitä sitten tulee rahoitusvälineeseen ja hallinnollisiin edellytyksiin, niin kutsutun innovatiivisen rahoitusvälineen äh, perustaminen ja ehkä tämä äh, uuden rahaston perustaminen olisi toivottavaa, suositeltavaa ja nämä äh, kytköskohdat pitäisi luoda Äh, esimerkiksi äh, tutkimuksen kahdeksannen puiteohjelman ja äh, rakennerahastojen välillä niin, että ei pelkästään infrastruktuureiden täydennetä tätä kuviota, vaan että yksittäiset projektit täydentäisivät tätä kuviota. Tällainen ristiinrahoitus on mielestäni järkevää jotta saataisiin synergiataivotuksia tutkimuksen ja aluepolitiikan välillä. Lisäksi luonnollisesti kaikki hallinnon yksinkertaistaminen on toivottavaa ja ehkä tässä pääsemme myös edistymään, vaikka kyseessä olisi keskushallinto, seitsemäs puiteohjelma ja sitten tämä hajautettu järjestelmä on hyvin tärkeää, että on olemassa tietyt säännöt, tietyt menetelmät, tietyt metodit ja, ja, ja, ja tukikelpoisuussäännöt myös kertamaksumahdollisuus ja mahdollisuuksien mukaan harmonisointia, jotta aikataulussa ja aikataulutuksessa saataisiin aikaan myös käyttäjille parannuksia. No niin, hyvät kollegat, tämä oli minun, nämä olivat minun ehdotukseni tähän, tähän mietintöön. Toivon, että tarkistusten puitteissa saamme aikaan kompromisseja, jotta voimme aluekehitysosion saada tähän lausuntoon tähän mietintöön mukaan otetuksi. Seuraavaksi varjoesittelijät Maria Tkönen Tais. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluaisin onnitella ensiksi valmistelijaa tästä erinomaisesta asiakirjasta. Tässä tulee esiin tärkeimmät kohdat, joita on käsitelty. Ensimmäiseksi olen samaa mieltä siitä, että pitää saada parempaa koordinointia aikaan aluepolitiikan ja yhteisen strategian välille. Siitä huolimatta on tärkeää painottaa, että tämä eh, koordinoitustrategia. Siinä pitää ottaa mukaan enemmän paikallis- ja alueviranomaisia, kun suunnitellaan näitä politiikan aloja. On tärkeää, että prioriteetit eh, laaditaan ajatellen jokaista aluetta erikseen. Toiseksi olen sitä mieltä, että PK-yritysten pitäisi olla mukana enemmän innovaatiotutkimustoiminnassa, koska ne ovat erittäin tärkeä osa EUta. Tässä pitäisi pyrkiä juuri tämän tyyppiseen tavoitteeseen ja tällä tavoin pitäisi vähentää myös byrokratista taakkaa, jota pk-yritykset voisivat helpommin osallistua. Samoin olen sitä mieltä, että alueiden pitäisi kehittyä ajatellen juuri innovaatiota ja tutkimusta. Ja on tärkeää, että tutkimusrahoitus olisi saatavilla myös kaikille alueille. Nykyiset, budjetti budjettipuitteissa on tärkeää painottaa rahoitusta ja meidän täytyy puuttua myös siihen, millä tavoin voitaisiin kehittää tutkimusohjelmaa ajatellen yhteistä strategiaa Eurooppa-tasolla. Tässä pitäisi viitata myös asiakirjaan, joka liittyy kestävämpään kaupunkialueiden kehitykseen näillä pitäisi olla myös kestävä ympäristösuunnitelma. Niinpä e, ei pitäisi e, olla e, ylimääräisiä energiakustannuksia. Minun ryhmäni nimissä aion esittää muutaman tarkistuksen. Muuten kiitoksia. Kiitoksia ja Manner. Kiitoksia puheenjohtaja ja lämpimät onnittelut esittelijälle erinomaisesta asiakirjasta. Tässä on erinomaisesti käsitelty tätä tutkimus- ja aluekehityspuolen yhteistyötä ja voin aivan täysin yhtyä näihin kohtiin. Muutama huomio haluan silti esittää. Niin kuin äskeinen varjoesittelijä myös totesi, niin todellakin tarvitsemme tätä parempaa koordinaatiota niin se tutkimus puiteohjelmien välille kuin sitten näiden rakennerahastojen välille. Mutta silti meidän tulee huomioida kuitenkin se ero, mitä tutki- puiteohjelmien kautta olemme rahoittaneet. Sitä kautta olemme rahoittaneet pitkälti tätä huippututkimusta, johon esittelijäkin viittasi. Mutta sitten jos puhutaan rakennerahastoista, niin sitä kautta me olemme pystyneet panostamaan nimenomaan tällaista käytännöstä lähtevään innovaatiotoimintaan, joka muodostaa ison osan, noin 95 prosenttia Euroopassa syntyneistä innovaatioista, joten tämä on hyvin merkittävä osa sitä. On tärkeää, että me pystymme tukemaan sellaista tutkimusta, joka luo innovaatioita, jotka palvelevat niitä alueen pk-yrityksiä ja sillä tavalla tuovat sitä kasvua ja parantavat kilpailukykyä ja luovat niitä työpaikkoja. Ja tässä toki tarvitaan tiivistä yhteistyötä myös yrityselämän kanssa ja ainakin itselläni on sellaisia kokemuksia ettei se aina ole kiinni siitä yrityselämästäkään etteikö heillä olisi kiinnostusta mutta jos he lähtevät mukaan niin silloin se vaatii myös sitovia tavoitteita tutkimuspuolelta myös tutkimuspuolella silloin tulee, tulee sitoutua ää, näihin, näihin tavoitteisiin joita yhdessä on laadittu ja itse näen että tä, tällä osin meillä on myös paljon kehitettävää. Toki meillä pitää myös kehittää, kehittää sitä, kuinka me pystymme nämä innovaatiot sitten lanseeraamaan markkinoille. Tässä me olemme eurooppalaisittain Yhdysvaltoja hyvin paljon perässä ja, ja tässä tarvitsemme kehittymistä. Mutta tämä näin lyhyesti ja tulemme myös ryhmänä jättämään muutamia muutosesityksiä. Greens, uh, Jean... Seuraavaksi vihreiden puolesta Jean-Paul Pesset. Voilà, merci. Kiitos. Kiitos. Me haluaisimme hieman rikastaa Winklerin lausuntoluonnosta siinä mielessä, että määritetään tutkimuksen ja innovoinnin tavoitteet. Meidän pitäisi tietää, mitä yleisesti tutkitaan, jotta voisimme löytää tuloksia – ja jotta tutkimuksesta ja innovoinnista tulee eri alueiden mahdollisuus, niin tutkimuksen ja innovoinnin on suuntauduttava tärkeämpään ja tarkemmin määriteltyyn kohteeseen. Hyvin konkreettisesti niin, että Er- erityisemmin kiinnitetään huomiota kestävään kehitykseen. Tutkimuksen ja kehityksen täytyy lähteä siihen suuntaan, eli täytyy olla sellainen väline käytössä, jotta kaikki eri alat ja toimet huomioivat sen. Me tarvitsemme tätä näkemystä ja tuomme tai teemme tarkistuksia, jotta lausuntoluonnoksen suuntaus on tähän menevä menemmänkin. So we move now to the... Nyt voimme siirtyä omissa nimissä pidettäviin puheenvuoroihin. Francisco Tanci ensin. <clears throat> Grazie. Kiitos puheenjohtaja. No, yhdyn Winklerin lausuntoluonnokseen erityisesti siihen, että on kiinnitettävä erityistä huomiota tutkimukseen ja innovointiin ja varsinkin alueelliseen huippuosaamiseen. Aivan nopeasti neljä kysymystä tai asiaa, jotka minun mielestäni ovat ensisijaisia. Ensinnäkin Eurooppa 2020 tavoitteiden sekä tutkimuksen ja innovoiden tavoitteiden välillä täytyy olla selkeä yhteys. Tarvitaan enemmän johdonmukaisuutta vertikaalisen lainsäädännön sekä alakohtaisen lainsäädännön välillä, kun ajattelemme tulevaa kehyspuiteohjelmaa. Lisäksi täytyy vielä yksinkertaista asioita erityisesti pk-yritysten kannalta niin, että teemat ovat helpommin lähestyttäviä, ne eivät ole liian yksityiskohtaisia. Kolmanneksi täytyy vähentää hallinnollista taakkaa, esimerkiksi niin, että edistetään sähköisen allekirjoituksen käyttöönottoa. Ja lisäksi neljänneksi täytyy helpottaa hyvien käytänteiden vaihtamista, erityisesti julkisten hankintojen alalla. Kiitos. Kiitoksia, Smolkova. Ďakujem pekne za slovo, veľmi krátko vzhľadom na čas, ktorý máme k dispozícii. Predchádzajúce... Kiitos. Niin tässä on hyvin tärkeää, kun saimme käydä ajatusten vaihtoa komissaaren kanssa. Ja, ja tässä keskustelussa kävi selkeästi ilmi myös, että tutkimus, kehitys ja innovaatio ovat tärkeitä alueiden kehityksenkin kannalta. Ja näin pitää ollakin. Viittaisin ehdotuksen kohtaan viisi. PK-yritykset PK-yritysten osallistuminen tutkimukseen ja innovointiin pitää todella jatkossa saada lisätukea. PK-yritysten nimittäin pitäisi olla yksi osa tätä, tätä kytköstä tutkimuksen ja, ja käytännön välillä. Kohdassa kaksi ehdotuksissa esittelijässä tai valmistelija sanoo, että prioriteettina, eh, prioriteetit pitää olla velvoittavia tai painopistealueet pitää olla velvoittavia. Euroopan 2020 strategiassa eh, asetetaan tavoitteeksi 3 prosenttia BKTstä tutkimukselle ja tuotekehitykselle. Ja, ja, ja tämä pitäisi olla todella velvoittava tavoite. Van Nistelrooy seuraavaksi. Odotin tulkkausta äsken. Good, eh, goede Kiitoksia, puheenjohtaja. Öm, ehm, niin, tässä suhtaudutaan kovasti myönteisesti, mutta eh, me olemme järjestäneet TPPssä e kuulemistilaisuuden, jossa käsitellään eh, uuden strategia lähestymistavan ja eh, puiteohjelman välisiä suhteita ja muita näihin liittyviä alueita. Niinpä hyvin tärkeätä ajatellen näitä infrastruktuurihankkeita. Se ei ole niinkään tämä se ongelma-alue, mutta 90 prosenttia varoista menee vanhoille jäsenmaille. Tämä ei kuitenkin liity mitenkään solidaarisuuteen Tässähän on osaaminen tärkeintä. Minun mielestäni on hyvin tärkeää, että lausuntoluonnoksen kautta tulisi esiin juuri tämä seikka. Tässä sanotaan, että tutkimustoiminta nostaa, kaksinkertaistaa varoja, mutta löytyykö tähän mitään spontaaneja vastauksia? Ei varmastikaan, vaan meidän pitää eh, ratkaista eh, nämä ongelmat lisäämällä varoja ja rahoitusta. Niin eh, tämän tutkimuksen vihreä kirja, siinä sanotaan, että tutkimus- ja kehitysohjelmissa on tärkeää myös maantieteellinen tasapaino. Me olemme tässä aivan samaa mieltä. Yritän äh, saada tämän tyyppinen muotoilu tähän paperiin. Äh, pitäisi saada parempi tasapaino jäsenvaltioiden kesken, mutta nyt nähdään, että 150 äh, kilometriä äh, keskuksesta äh, ollaan jo etäällä äh, ja tämä seitsemän on ainoa alue, joka tässä tuli esiin, mutta jos halutaan todellakin älykästä erikoistumista, meidän täytyy eriyttää vielä enemmän nimenomaan, koska puhutaan älykäästä erikoistumisesta, niin tässä juuri ollaan puhuttu myös Brysselissä. On tärkeää, että tällaiset ulottuvuudet otetaan tarkemmin huomioon. Kiitoksia. Very much, Olgi Vlasak. Kiitoksia ja seuraavaksi Lasen. Dámy a pánové, já jsem velmi spokojen s tímto materiálem. Kiitos puheenjohtaja. Olen tyytyväinen tähän ehdotukseen. Siinä keskitytään pääongelmiin. Tässä jaottelussa on kaksi alaa. Toisaalta nämä huippututkimuskeskukset ja sitten ja, ja, ja, ja sitten toisaalta nämä rajat ylittävät klusterit. Niin kuin Van Nistelrooy sanoi, tässä on kyse nimenomaan varojen koordinoinnista ja aktiviteeteista ja toisaalta sitten ää, tuetaan PK-yritystä, se on se toinen paketti ja, ja, ja yhteistyö tutkimuksen ja käytännön välillä jos haluamme edetä, niin on hyvin tärkeää, että yksi, viisi ja kuusi kytketään jollain tavalla toisiinsa näistä ehdotuksista jos tämä tavoitteenmukaisuus ja painopistealueen pitää olla velvoittava, niin silloin pitää rajata nämä painopisteet selkeästi. On hyvin tärkeää yksinkertaistaa näitä asioita, jotta yritykset ovat yleensä, tai ryhtyvät yleensäkään kiinnostuneena käyttämään näitä varoja ja, ja olisi soveltuvaa todella laajentaa ristiin rahoitusta, joka tässä otettiin selkeästi esille. Luhan.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 Emme nyt voi puhua markkinoiden laajentamisesta mielelläni, sillä tai Euroopan markkinoilla on rajansa varsinkin tällä hetkellä. Tämän takia tutkimuksen ja innovoinnin täytyy olla se tie, jota käytämme jatkossa politiikassamme tukieksamme Euroopan unionin talouskasvua. Tämän takia meidän täytyy ottaa tämä tekijä mukaan kohesiopolitiikkaan, ottaen huomioon, että alueet ovat niin epätasa-arvoisia. Haluaisin tuoda tähän sellaisen uuden asian esille, että jotkut hallitukset eivät ole kovin hyvin tietoisia konkreettisista toimenpiteistä, joita niiden pitäisi toteuttaa stimuloidakseen kehitystä tutkimusta ja innovointia jäsenvaltioissa. Tätä voidaan tehdä veromenetelmien kautta, eri kampanjoilla tai sillä, että pyritään aktiivisesti edistämään näiden tavoitteiden saavuttamista kansalaisten tasolla. Minä haluaisinkin tietää, pitäisikö meidän ja Euroopan komission tehdä jotakin stimuloidaksemme jäsenvaltioita EUn lainsäädäntökehyksen kautta myös niin, että yksityisyrityksiä saadaan paremmin investoimaan tutkimukseen ja innovointiin. Täällä mainittiin myös eräs toinenkin asia, jota emme saa unohtaa. Meidän täytyy määrittää tarkasti, mitä innovointi on. Tällä hetkellä emme oikeastaan tiedä, sisältääkö se tietyt kustannukset vai ei. Ja määritelmän suhteen on ongelmia, koska jäsenvaltiot tulkitsevat käsitettä eri tavalla. Siksi meidän täytyy tätä selventää Euroopan komission sekä parlamentissa. Kiitos. Haluaako Herman Winkler vastata näihin kysymyksiin? Kyllä vain. Kiitos kollegat. Kiitos näistä kommenteista ja, ja ajatuksista. Minä täältä kirjasin ylös ajatuksia eh, ja varmasti näitä tarkistuksia pystymme yhdessä muovaamaan niin, että, että me tarkennamme vielä tätä eh, luonnostamme aluekehityksen näkökulmasta. Pari kommenttia, koska täältä esitettiin kysymyksiäkin, niin on hyvä, että tämä PK-osio – joka minulle oli tärkeä, on teidän mielestänne myös hyvä ottaa tällä tavalla esiin. Ja tietysti kestävyys ehkä voisi tulla paremmin esille ja se, miten kytketään nämä eri kohdat toisiinsa tavoitteisiin pääsemiseksi. Tämä kolmen prosentin raja on hyvin tärkeää, että painopisteet sovitetaan yhteen. Meillähän on hyvin kunnianhimoiset tavoitteet, kuten tämä budjetista 3 prosenttia tutkimukseen. Kuitenkin nämä kunnianhimoiset tavoitteet on saavutettavissa vain, jos me tuemme alueita. Ja jos näin tehdään, että näistä prioriteeteista tulee velvoittavia, mutta sitten ehkä pystymme tukemaan yrityksiä, jotta ne pääsevät lähemmäs sitä kolmea prosenttia, niin silloin mennään oikeaan suuntaan Eurooppa 2020 strategiankin puitteissa. Kiitos tästä keskustelusta. Thank you very much. No, kiitoksia oikein kovasti. Meidän täytyy nyt päättää eh, määräaika tarkistuksille. Se on erittäin lyhyt huomenna kello 18. Jos haluatte jättää tarkistuksia, se on tehtävä huomiseen kello 18 mennessä. Nyt menemme seuraavaan esityslista kohtaan unionin ja vuotuiseen talousarvioon sovellettavat säännökset, Meidän täytyy eh, äänestää tästä iltapäivällä ja kysyisinkin, onko Jan Olbrichtilla tästä mitään kommentteja tässä vaiheessa. Niin puheenjohtaja, haluaisin tässä vain eh, esitellä tämän lausunnon. Tämä on lainsäädäntö, asetus ja mietintö tästä on valmisteltu talousarvion valvontavaliokunnassa eh, esittelijän äh, täytyy valmistella mietintö, joka on itse asiassa äh, tarkistuslista alkuperäiseen äh, luonnokseen, jonka komissio on esittänyt. Nyt virallinen asiakirja, joka on Ehm, komission asetusluonnos, ehm, se on saatavilla, mutta myöhemmin me saamme muutetut versiot ehm, ja myös neuvoston kannan. Me tiedämme myös esittelijän kannan ja minulla on ollut mahdollisuus osallistua niin sanottuun työryhmään varainhoitoasetuksesta ja minä tiedän, että esittelijän kanta on muuttumassa – Strategia tässä nyt on se, että me laadimme tarkistusluettelon alkuperäistekstiin, mutta samaan aikaan olemme yhteyksissä esittelijään ja pyydämme, että esittelijä ottaa mukaan ne tarkistukset, jotka hyväksytään meidän valiokunnassamme. Että hän ottaisi ne mukaan omaan mietintöönsä. Jos ei, niin tarkistuksista äänestetään vaihtoehtona esittelijän tarkistuksille. Ja niin kuin tiedämme hyvin, eh, niin vastuuvaliokunnassa yleensä hyväksytään esittelijän tarkistukset. Niinpä meidän valiokuntamme lausunnossa keskitytään itse asiassa kahteen kohtaan. Ensimmäinen niistä liittyy virheriskiin ja tästä käydään edelleen keskustelua budjettivaliokunnassa tilintarkastustuomioistuimessa ja miten tätä virhe riskitasoa ja näitä siihen liittyviä eri nimikkeitä määritellään. Tässä eh, talousarvion valvontavaliokunnassa ne juuri keskustellaan. Tästä ei ole saatu aikaan sopimusta, niinpä neuvosto ehdottaa, että eh, sanotaan, että kaikista tärkein on eh, siedettävä siedettävä noudattamistaso, johon sisältyy tietty riski, virheriskitaso. Kyse on myös siitä, että pitää arvioida kohesiopolitiikan tehokkuutta. Kohesiopolitiikka äh, äh, tilintarkastustuomioistuimen mukaan äh, meidän pitää arvioida siinä riskitaso, mikä on hyväksyttävä riskitaso ja minkälaista riskitasoa ei voida enää hyväksyä Nämä ovat ne kohdat, joihin puutun lausunnossani, mutta lähinnä kohta 56 eh, varainhoitoasetuksessa eh, koskee <clears throat> juuri näitä kysymyksiä. Minun ajatukseni oli, että muotoiltaisiin uudelleen koko eh, tämä 56 artikla, joten osoitettaisiin selvästi vastuut komission jäsenvaltioiden kesken, samoin kuin akkreditoidut tahot, jotka määritellään jäsenvaltioissa. Ja sitten näiden toimivaltuudet, jotka tässä vaiheessa, ne ovat hallintoviranomaisia Eli pitäisi olla selkeä vastuunjako komission, jäsenvaltioiden akkreditointi, viranomainen ja akkreditoitu viranomainen näiden välillä. Vastuut ja tehtävät pitäisi määritellä mahdollisimman selkeästi. Ja tällä tavoin täytäntöönpanovaiheessa tämä olisi hyvin hyödyllinen väline myös kohesiopolitiikassa. Edelleen keskustellaan myös siitä, mikä olisi tarkastuslausuman osuus. Tässä keskustellaan myös hallintolausumasta, jonka laativat akkreditoidut viranomaiset ja hallinto, nykyiset hallintoviranomaiset. Nyt keskustellaan tarkastuslausumasta tässä yhteydessä. Ja tässä on eri jäsenvaltioiden kesken olemassa ristiriita ja myös parlamentissa, joten siitä syystä minä en keskittynyt niinkään kansalliseen lausumiin, vaikka esittelijä omassa mietinnössään tekee tarpeellisia muutoksia ajatellen tulevaisuutta eikä nimenomaan täm, tätä päivää. Yksi näkökohta, joka puuttuu tässä minun lausunnossani, minä en maininnut omassa lausunnossani siirrettävää virhetasoa, jota ehdotetaan ja esittelijä nimenomaan ehdottaa sitä, komissio ei sitä ehdottanut esittelijä käyttää kahden prosentin tasoa tässä siedettävänä virhetasona ja regivaliokunnassa me emme voi toimia niin kuin tilintarkastustuomioistuin siellä on hyvin tarkasti määritellyt riskitasot mutta siinä eh, ei näy, miten monimuotoisia välineitä käytetään kohesiopolitiikassa. Mm, me pidimme virhe, eh, hyväksyttävänä virhetasona 2 prosenttia, eh, mutta meidän täytyy miettiä myös sanktioita. Jos tulee yli 2 prosenttia, tarkoittaako se sitä, että emme anna komissiolle vastuuvapautta vai olemmeko eri mieltä? vai annammeko vastuuvapauden joka tapauksessa. Nämä tehtävät ovat niin monimutkaisia ja monimuotoisia siitä syystä. Täällä ei ole mitään lukuja, ei mitään kahta prosenttia. Useita tarkistuksia eh, tuli valiokunnan jäseniltä ja jotkut niistä hyväksyin ongelmitta ja jotkut eh, liittyivät eh, muihin kohtiin minä ehdotin, että ähm, muodostetaan tai äh, laaditaan uudestaan äh, tämä artikla. Siitä syystä tuli hiukan äh, ähm, väärinkäsityksiä. Me saimme aikaan kaksi kompromissitarkistusta, saimme aikaan sopimuksen sisällöstä ja minä toivon, että jos me nyt tänään äänestämme tästä lausunnosta, niin lausunto otetaan huomioon niin, että esittelijä ottaa mukaan sen omaan tekstiinsä. Siitä tietenkin äänestetään talousarvion valvontavaliokunnassa. Minä en suhtaudu kuitenkaan myönteisesti heidän suhtautumiseensa, joten minä olen yhteyksissä esittelijän kanssa ja jos saamme aikaan meidän ryhmässämme sopimuksen, niin saamme mukaan tämän myös mietintöön. Sitten Seuraavaksi että esimerkiksi sosiaalidemokraattien Jens Geijer. Hyvät kollegat, hyvä puheenjohtaja Jan Olbricht. Kiitän tämän lausuntoluonnoksen valmistelijaa. Minulla on paljonkin tarkastuksia Albrechtin esityksiin, ei sen takia, että en hyväksyisi tai luottaisi Olbrichtin omaan menettelytapaan vain sen takia, että minä olen myös KONT-valiokunnassa sosiaalidemokraattien edunvalvojana ja, ja varmasti sitten talousarvion valvontavaliokunnassa pitää näitä asioita viedä eteenpäin. Minulta sitten kysyttiin, että miten niin tällaisia ajatuksia on tullut aluekehitysvaliokunnassa esille ja minun pitää sitten jollain tavalla puolustaa sitten toistakin valiokuntaa ja sen kantoja. Sen takia pari kommentteja selvennystä, miksi ja minne tuli, minkä otsin tulin eri tulokseen. Ensinnäkin tämä sol, sallittu virheriski on hyvin epäonnistunut käsitteenä. Meidän talossamme jo euroskeptikot ovat poleemisesti tätä asiaa käsitelleet, koska on argumentoitu, että katsokaapas nyt kansalaiset, Euroopan parlamentti ei pysty tällaisia kysymyksiä ratkaisemaan. Siellä on jo luovutettu nämä taistelu nämä budjetti riitä. No, tämä on tietysti poleminen ja väärä johdo, johtopäätös, mutta se menee läpi. Meidän pitää nyt varmistaa se, että aluekehitys osio budjetista ei ole pelkkää killeen kantapää, koska hyvin usein Saksassakin katsotaan, että siellä on kaikista aluekehityspuolella on kaikista suurimmat virheet. Ja asiantuntijat tietävät, tietävät että nämä virheet tapahtuvat jäsenvaltioissa. Tämä kai liittyy hieman sääntöjen monimutkaisuuteen, mutta myös siihen, minunkaan maani ei ole poikkeus, että jäsenvaltioissa Euroopan, eurooppalaista rahaa käytetään vähän huolimattomammin kuin omaa rahaa. Joten tämä sallittu virheriski on sanana jo hyvin riskaabeli. Euroopan budjetti, anteeksi, Euroopan tilintarkastustuomioistuin on katsonut, että on olemassa joku ra- raja-arvo, jonka jälkeen tarkastusten kustannukset menevät, eh, eh, menevät eh, takaisin perittävien summien yli. No kaikki tietävät, jos nyt puhutaan 2,5 euron, euron virheestä, niin ei, ei, ei, ei sen takia että kannata nyt sitten hirveätä lainetta nostattaa. Mutta komissio nyt onnessaan katsoi tätä ja teki nyt kaiken näköisiä työpapereita asiaan liittyen, jossa lukee, että jos tämä raja-arvo, hyöty ja kustannus menee kustannusten puolelle, eh, näistä on kai kolme erilaista paperia tällä hetkellä, niin, niin niissä kaikissa on erilaiset luvut. Olbricht viittasi tähän kahden prosentin raja-arvoon, joka itse asiassa on tilintarkastustuomioistuimen merkittävä raja. Eli jos ihmiset tahallaan laiminlyövät ja, ja, ja jättävät huomiota, niin sitten esimerkiksi siitä tuomioistuin, jos se jää kovin pieneksi tämmöinen huomaamattomaksi virheeksi, niin silloin sitä ei rankaista. Mutta tämä sallittu virheriski, se menee kyllä yli tämän kahden prosentin, riippuen nyt sitten miten sitä tulkitaan. Ja hyvät kollegat, me emme voita mitään, jos me olemme samalla linjalla kuin komissio, koska tuo tilintarkastustuomioistuin ei missään nimessä aio nostaa tuota omaa sääntöä tai rajaansa. Syntyy sellainen tilanne, jossa tilintarkastustuomioistuin sanoo vuorikertomuksessaan, että tämä virheprosentti menee yli tämän tämän huomattavan rajan, 2 prosentin rajan, ja komissio vastaa joo, mutta kun se, se on tämän sallitun rajoissa, Eh, mutta ei komissio ja, ja, ja tilintarkastustuomioistuin voi näin kaukana toisistaan olla. Mehän emme tilannetta pysty millään tavalla korjaamaan ja sen takia meidän pitäisi noudattaa tätä tilintarkastustuomioistuimen asettamaa kynnysarvoa Eli mikä on katsottava virheeksi ja mikä on katsottava sallituksi. Ja sitten minä korostan myös sitä, että luonnollisesti on inhimillisiä virheitä. Ihmiset tekevät virheitä ja osa niistä voidaan sallia ja osa ei. Luonnollisesti me haluamme mahdollisuuksien mukaan tämmöistä virheetöntä rahan käyttöä. Se pitää olla tavoitteena, siitä ei saa luopua tai lipsua. Mutta kuitenkin koko tämä sallittu virheriski pitäisi siirtää syrjään ja sanoa, että todella meidän pitäisi käyttää ihan erilaisia käsitteitä, joista todennäköisesti nyt sitten tätä statistista, tilastollista virhetasoa voitaisiin ehdottaa ja se, että olen myös tuolla valvontavaliokunnassa äh, mukana, niin kollega Olbrichtin äh, tapa edetä nyt on erilainen kuin minun. Toinen kysymys liittyy näihin kansallisiin hallintoilmoituksiin tai lausumiin, management declarations. Ja se liittyy myös uuteen budjettisäädökseen. Me olemme pitkään taistelleet sitä, että me vaadimme jäsenvaltioita jonkunnäköistä hallinnollista ilmoitusta, joka annetaan poliittisesti äh, äh, soveltuvalla tasolla ehkä myös paikallisen tilintarkistus äh, ylimmän viranomaisen varmistamana ja todentamana, koska tätä kautta ehkä saataisiin tarkistuksiakin vähennettyä. Jos saamme jäsenvaltioita tämmöisen poliittisen ilmoituksen, että rakennerahastojen käytössä on toimittu oikein ja tämä on kansallisen ylimmän tilintarkastusviranomaisen todentama, niin silloin meillä on poliittinen instrumentti, joka tulee jäsenvaltioista ja, ja siihen voi, sen perusteella voidaan vähentää komission tarkastuksia. Ja tämä olisi valtava helpotus, mutta, mutta tietenkään mikään keskitason virkamies ei tässä riitä, vaan siitä pitää olla poliittisesti merkittävä taho, joka todentaa tällaisen ilmoituksen, jolla on siis paljonkin menetettävää, jos se todistaa väärin. Kollega Kresle joka on sekä talousarviovalokunnassa että talousarvion valvontavaliokunnassa mukana, ja sanoi, että tämä pitäisi olla ministeritason ilmoitus, se on ihan hyvä, mahdollisimman korkealta tasolta se pitäisi tulla, ja sen takia olen tehnyt tarkistuksen, tarkistuksia tähän suuntaan. Kiitos. Manner. Puheenjohtaja, ensinnäkin haluan ryhmän puolesta onnitella Jan Olbrichtia erinomaisesta työstä tämän varahoitoasetuksen puitteissa ja meidän ryhmämme on hyvin tyytyväinen näihin esityksiin. Oikeastaan haluaisin vain kaksi asiaa nostaa kysymysten muodossa tästä esille, jotka kaikkein eniten ovat meidän ryhmämme puututtaneet. Ensinnäkin tämä käsite hyväksynnän antavasta viranomaisesta – Miten kyseinen viranomainen vaikuttaisi konkreettisesti olemassa olevaan hallintotaakkaan, koska varmastikaan tässä ei ole tarkoituksena lisätä ainakaan yksittäisten jäsenvaltioiden olemassa olevaa hallintotaakkaa. Tällä hetkellä nuo tarkistukset vievät siihen suuntaan, että kyseisille viranomaisille tulisi merkittävä valvontavelvollisuus, joka lisäisi ainakin tietyissä maissa valvonnan valvontaa entisestään. Ainakin omassa maassani tämä rakennerahastojärjestelmä on sellainen, että varmaan tällaisia vaikutuksia saattaisi olla. Sitten toinen asia, joka on herättänyt keskustelua, liittyy siihen, että tekeekö nyt se, että näissä tarkistusten kautta tässä varainhoitoasetuksessa mennään politiikan lohkoilla hyvin yksityiskohtiin. Tekeekö tämä omalta osaltaan tästä itse varainhoitoasetuksesta kokonaisuudesta liian raskaan tulevaisuus huomioiden? Tässä lyhyesti Anybody else would like to... Haluaako joku muu puheenvuoron? Jos ei, niin Jan, haluatko vastata näihin Uh, Kiitos oikein paljon kaikista näistä huomioista. Haluaisin selventää yhtä kohtaa. Olen tietysti samaa mieltä siitä, että kansallinen vahvistuslausuma täytyy tehdä ministeritasolla. Ja tämä on hyvin selvä asia, mutta kysymys kuuluukin, että hyväksyvätkö jäsenvaltiot tuon vahvistuslausuman. Tämä on se ongelma. Nyt on ehdotettu, että nämä lausumat liitettäisiin tai ne annettaisiin akkreditoiduille elimille ja niitä voisimme kutsua nimellä hallintoviranomaiset, joten myös haluan kertoa liberaalikollegallemme, että emme halua lisää hallintoa. Meillä on jo hallintoviranomaisia ja ne voivat olla mukana useissa ohjelmissa. Muutos on se, että ensinnäkin tällä hetkellä akkreditoinnista huolehtii komissio ja se on melko monimutkaista. Eli uusi elementti olisi se, että akkreditointi, viranomainen suorittaisi akkreditoinnin hyväksynnän kansallisella tasolla, mutta ei olisi yhtä paljon näitä viranomaisia kuin nyt. Kysymys kuuluu, että voisiko tämä olla joku uusi elin, akkreditointielin, Voisi, vai olisiko se joku jo kansallisella tasolla olemassa oleva elin, vai miten tässä delegoidaanko asia jollekin vai miten tehdään, mutta olisi siis per jäsenvaltio vain yksi akkreditointielin, joka olisi vastuussa akkreditoitujen elimien toiminnasta täytyy selventää tätä tilannetta, mutta ensinnäkin tavoite on se, että akkreditointi toteutetaan jäsenvaltioiden tasolla ja sitten se, että vahvistuslausuman valmistelee akkreditointielin ensi vuoden maaliskuussa on tarkoitus tämä toteuttaa. Kaikki nämä menettelyt keventäisivät hieman vastuvapausmenettelyä. On kuitenkin vaikeaa tai mahdotonta tehdä vastuuvapausvuosi vuosi toteuttamisen jälkeen, esimerkiksi 2010 ja 2011. Varainhoitoasetuksen muuttaminen ei lyhennä itse menettelyä – vuotuiset kertomukset tilintarkastustuomioistuimelta ja muuta ovat edelleen mukana ja ne on huomioitava. Mutta jäsenvaltioiden sisäisesti pitäisi antaa siis hyvin paljon selkeää vastuuta akkreditoiduille ja akkreditointiviranomaisille. Mutta sitten päätös kansallisista vahvistuslausumista luonnollisesti ministereiden ministeritasolla täytyy lausuma allekirjoittaa. On hallintolausuma akkreditointielimiltä ja sitten on ministeritasolla vielä lausuma, mutta tästä täytyy päättää. Kiitoksia, ei enää kommentteja. Muistutan vielä siitä, että me äänestämme tänään iltapäivällä tästä äh, lausunnosta. Nyt päätän kokouksen tai keskeytetään kokous. Täällä alkaa koordinaattorien kokous. Muut henkilöt pyytäisin teitä poistumaan. Meidän täytyy aloittaa nopeasti, koska olemme aika lailla jäljessä aikataulusta.